Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Hyvät kollegat, ehdotan, että alamme tehdä työtä. Olen pahoillani, että olemme myöhässä. Mutta kumma kyllä, Euroopan poliittinen elämä ei yksinomaan pyöri talousarvion ja budjettivaliokunnan ympärillä. On ollut kaikenlaisia kokouksia, myös lehdistötilaisuuksia. Mutta nyt voimme aloittaa. Niin yritämme, yritämme edetä nopeasti, koska tämähän on myös lomaviikko. Tämä on belgialaisille koulujen lomaviikko. Ja kun mekin olemme tietysti hyviä koululaisia, mehän olemme kaikki tässä eurooppalaisessa koulussa joko oppilaita tai opettajia. Ja vaikka eurooppalaiset ajankohtaiset asiat ovat erittäin tärkeitä, niin meidän esityslistamme on vähemmän tärkeä ja meillä on vain puoli päivää aikaa tehdä työtä. Teemme siis työtä nopeasti ja sen jälkeen meillä on koordinaattoreiden kokous. Teillä on edessänne esityslista, jos siihen ei ole huomioita. Niin, lähdemme nyt siitä, että esityslista on hyväksytty. Minulla on sanottu, että valitettavasti syistä, joista en tiedä, ovatko ne sitten tulivuoreen, poliittisiin asioihin vai henkilökohtaisiin syihin liittyviä, niin Andreasen, eh, edustaja Andreasen ei ole paikalla, joten kohta 12 lykätään myöhempään kokoukseen. Mutta muuten voimme lähteä siitä, että esityslista on hyväksytty. Mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin? Teillähän on Koby News uutisessa tietoa siitä, mitä kieliä tänään voidaan käyttää. Täällä on myös selvitys epäviralliseen ryhmän työskentelystä, joka käsittelee kansainvälisiä rahoituslaitoksia. Ja sitten pari seikkaa nopeasti. Ensinnäkin, mitä tänä viikonloppuna on tapahtunut? Toisin sanoen, mitä, minkälaisia päätöksiä on tehty? On tehty erittäin tärkeitä ää, poliittisia, taloudellisia päätöksiä ää, neuvostossa. Ja ECOFIN ministerit ovat hyväksyneet välineen, josta, jonka parissa Euroopan komissio vielä tekee, jotta koko tämä väline, instrumentti, poliittinen instrumentti voitaisiin muuttaa rahoitus- ja oikeudellisiksi instrumentiksi. No, tuskin voimme tänään vielä kauheasti tästä instrumentista puhua, koska talousarviovaliokuntammehan ei välttämättä edes ole toimivaltainen tässä kysymyksessä, mutta toki tulemme pohtimaan tämän päätöksen ja tämän tapahtuman seuraamuksia ja pohdimme, minkälaisiin toimiin meidän jatkossa täytyy ryhtyä poliittisesti siinä määrin, kun asiat kuuluvat meidän toimivaltaamme. Erityisesti viittaan siihen, että tämä taloudellisen yhteistyön sopimus sisältää aivan uuden instrumentin, joka perustuu Lissabonin sopimuksen artiklaan 123. Ja komissio Euroopan unionin nimissä voi 1,6 miljardia dollaria maksimissaan lainata sellaisille maille, jotka ovat riippumatta omista syistään taloudellisissa ongelmissa. Ja tämä, meidän täytyy sitten tästä keskustella siinä määrin, kun se kuuluu meidän toimialaamme. Eli millä ehdoin, missä vaiheessa, minkä oikeudellisen perustan pohjalta. No nyt tässä vaiheessa on vielä liian varhaista sanoa, koska komissio tekee parhaillaan työtä asian puolesta, joten en nyt ehdota, että tänään kävisimme keskustelua tästä kysymyksestä, mutta selvää on se, että me tulemme siitä keskustelemaan tulemme myös keskustelemaan siitä, mitä tänä viikonloppuna tapahtui. Sehän on erittäin, aivan uudenlainen poliittinen tilanne. Tässä avaamme aivan uuden luvun Euroopan unionin taloushistoriassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä erittäin tärkeää työtä, joka liittyy muun muassa rahoitusnäkymien hyväksymiseen. No niin, me voimme kuitenkin keskustelemaan tästä asiasta, emme ainoastaan keskenämme, vaan myös kansallisten parlamenttien talousarviovaliokuntien edustajien kanssa, koska kuten tiedätte, ensimmäinen kuudetta me järjestämme vuotuisen budjetti valiokuntien yhteisen kokouksen. Ja esityslistalle on jo kirjattu muun muassa talousarviopolitiikkojen koordinointi Euroopan unionin sisällä, jotta voidaan paremmin rahoittaa yhteisiä tavoitteita, niin sanottuja Lissabonin strategiaan liittyviä tavoitteita – ja sitten tähän Euro, e- Eurooppa 2020 strategiaan liittyviä tavoitteita. Sehän tullaan hyväksymään eh, Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa, jos kaikki menee hyvin ja jos parlamentti antaa lausun, myönteisen lausuntonsa. Ja kansallisten parlamenttien eh, kollegoidemme kanssa me eh, teetämme myös tutkimuksen, teetämme tutkimuksen tällaisella rahoitusinstanssin rahoitusinstanssissa pohdimme kansallisten ja eurooppalaisten talousarvioiden rakennetta ja pohdimme sitä, millä tavalla siis tämä tutkimushan ei koske kaikkia 27 jäsenvaltiota, vaan noin 12 tusinan verran jäsenvaltioita. Eli pohditaan sitä, millä tavalla nämä tusinan verran maita ottavat omissa kansallisissa talousarvioissaan huomioon Euroopan tavoitteet, olipa kyse sitten Lissabonin strategian tavoitteista tai Eurooppa 2020 strategian tavoitteista. Tämä tutkimus laaditaan englanniksi, mutta toki se tullaan tulevina päivinä käännättämään kaikille kielille ja se tulee sitten toimimaan meidän työasiakirjanamme tässä kesäkuun kokouksessa. <clears throat> niin, tässäpä olivat kaikki puheenjohtajan ilmoitukset. Sitten kohta kolme Pöytäkirjan hyväksyminen. Seitsemäs ja 8. Ähm, pidetystä kokouksesta. Mitään huomautuksia siihen ei ole tehty ja perinteidemme mukaisesti siis lähdemme siitä, että pöytäkirjat voidaan pitää hyväksyttyinä. Nyt tulen kohtaan neljä talousarviossamme, öö, esityslistassamme. Kyse on esittelijämme Sidonian mietintö, joka koskee vuoden 2011 talousarviota. Ja me myös keskustelemme trilogimandaatista. Annan puheenvuoron esittelijälle. Thank you, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka olivat osallistuvat tähän asiakirjan valmistelemisen. Me toimimme aikapaineen alaisena Meillä oli siis, meidän piti lähettää se viime viikolla. Me jatkamme tätä tiukkaa tahtia, joten toivottavasti ymmärrätte, että meillä ei ole aikaa kääntämiselle. Te tietysti saatte asiakirjat kaikki tämän menettelyn aikana haluaisin toistaa vielä, miksi meillä on tällainen aikapaine tässä asiassa ja miksi asiakirja on myöhässä ja miksi meidän pitää toimia näin tiukassa tahdissa. Se johtuu siitä, että, että toiveeni on saada asiakirja hyväksytyksi täysistunnossa ennen neuvoston käsittelyä. Se siis selittää sen, tämän tiukan tahdin ja tämän menettelyn, joka meidän pitää nyt hyväksyä. Sitten tähän sisältöön. 25. maaliskuuta täysistunnossa me hyväksyimme prioriteettimme vuodelle 2011 ja nyt meillä on komission talousarvioesitys pöydällä ja minun mietintöni on kommentti komission talousarvioesitykseen, kuten se on esitelty meille. En siis toista, mitä olemme sanoneet maaliskuussa. Tämä ei ole mielestäni tarpeen. Keskityn siis siihen, mitä komissio on esitellyt 28. huhtikuuta. Haluaisin korostaa tärkeimpiä seikkoja, seikkoja, jotka mielestäni saattaisivat olla avainaiheita tässä kolmikantakokouksessa. Ensinnäkin talousarvioesityksen arviointi osoittaa selkeästi, että marginaalit ovat pienet, että meille ei jää juurikaan liikkumavaraa mukauttaa meidän prioriteettimme ja tarpeitamme. Tätä pitää valitettavasti korostaa. Ennen kuin puhun sisällöstä, haluaisin kiinnittää huomionne kohtaan 56, jossa on valitettavasti pieni virhe. Siitä on jäänyt pois sana not, eli ei. Tämä kieltosana jäi jossain vaiheessa pois, joten väärinkäsityksen välttämiseksi haluaisin lukea tämän oikean muotoilun eli kohta 56, huomioi 2,9 prosentin noususta komission osuudessa, mutta ottaa huomioon, että ei kaikki kulut, jotka, jotka liittyvät ulkosuhdehallinnon toimintaan, että niitä ei siis ole vielä tässä vaiheessa otettu huomioon. Tähän pitää siis lisätä sana not, all the costs. Eli ei kaikki kulut, ei kaikkia kuluja ole otettu huomioon. En nyt analysoi tässä, miksi tämä virhe on tapahtunut, mutta mielipiteeni on se, että meillä on tässä asiakirja, talousarvioesitys, joka ei anna meille tietoja kaikista tulevista kuluista tässä ulkosuhdehallinnossa. Sitten itse sisältöön. Haluaisin aloittaa yleisestä huomiosta, joka liittyy siihen, mitä, mitä kutsuttiin EU 2020 strategiaa nyt se kutsutaan Eurooppa 2020 strategiaksi. Se on komission ehdotus ja talousarvioesityksessä siihen sisällytetään siis suunnitelmat vuodelle 2011, mutta olen mietinnässäni epäillyt tätä, sillä mielestäni me puhumme tässä olemassa olevien ohjelmien uudelleen nimityksestä, mutta minulle ei ole mahdollista ymmärtää, onko nyt enemmän resursseja näille eli jotka strategia mainitsee, vai eikö ole. Annan esimerkin, tämä on yksi esimerkki vain, niitä on muitakin monia. Se koskee näitä nuorisohankkeita. Meillä on uusi nimi Youth on the Move, nuorisoliikkeellä, mutta jää auki se kysymys, mitä ohjelmia pitäisi vahvistaa ja mitä ei. Ja mitkä ohjelmat itse asiassa kuuluvat tähän Youth on the Move lipuleva hankkeeseen Tätä siis pitää tarkastella ja komission pitäisi antaa meille lisätietoja siitä, mitä tämä tarkoittaa, mitä se tarkoittaa talousarvion kannalta, sen toteuttamisen kannalta ja siis tämän strategian toteuttamisen kannalta. Tietysti on myös tärkeää meille saada myös lisätietoja siitä, miten olemassa olevat ohjelmat, miten ne toteutetaan ja miten olemassa olevissa ohjelmista miten niistä siirretään menoja. Miten, miten ne siis liittyvät tähän EU 2020 strategiaan? Meidän pitää siis tarkastella sitä koko budjettimenettelyn ajan ja komission yhteistyötä tietysti toivotaan tässä mielessä. Haluaisin korostaa tätä huolenaihetta nuorisohankkeisiin liittyen. Tämä on minulle tärkeä asia, enkä missään tapauksessa ole tyytyväinen komission e-, ehdotukseen talousarvioesityksessä, vaikka jos katsoisimme esimerkiksi nuoria tutkijoita, että ne, ne on mainittu myös Youth on the Move-hankkeessa, mutta tämä ei vieläkään vastaa meidän odotuksemme vahvistaa tätä prioriteettia, eli nuoriso ja liikkuvuus. Avainohjelmat, kuten esimerkiksi äh, lifelong learning, elinikäinen oppiminen, niitä ei, niitä ei mainita tässä, joten tämä, tätä emme todellakaan odottaneet. Mitä tulee kohtaan 1b, on positiivista myönteistä se, että maksumäärärahat ovat lisääntyneet. Me pyysimme tätä. Toivon, että tämä vastaa myös sitä, mitä komissio myös näissä toteuttamisehdoissa tarkoittaa. Toivon siis, että, että, että tässä joustetaan ja siksi olenkin tyytyväinen tähän maksumäärärahojen lisäämiseen. Kohta kaksi. Siinä on tärkeää mainita, että Lissabonin sopimuksen alaisuudessa molemmat budjettivallan käyttäjät ovat tasa-arvoisia. Se antaa meille uusia voimia, uusia valtaa, mutta myös uutta vastuuta. Haluaisin korostaa myös äm, sitä, että ei-sidottu suora apu on uusittu. Tämä ei ole minun pyyntöni, mutta jotkut täysistunnon, täysistunnossa maaliskuussa puhuivat ohjelmista, jotka liittyvät äm, maitoon, koulumaitoon ja kasviksiin, ja komission myös lisännyt varoja näissä asioissa, ja tämä on tervetullut kehitys kohdassa 3a Tämä on myös tervetullut kehitys, Tukholman ohjelman varojen lisääminen. Sitten Frontex, tämä on uudistus, sen päivitys, mitä on jo toteutettu ja olemme nähneet toteutuksen puutteita Frontexissa ja me olemme näitä tarkastelleet. Sitten nel, kohta neljä. Otsake neljä minun pitää ilmaista huoleaiheeni tästä näistä äm, maksusitoumuksista Palestiinalle. Tätä asiaa meidän pitää käsitellä vielä enemmän. Tämä on poliittisesti tärkeä aihe. Sitten se, että Itämeristrategian varat on siirretty NP-ohjelmaan. Tämä on myös tärkeä kehitys. Sitten otsake 5. Tässä kohtaa tulkitsen, tulkitsen tämän komissiolta sinne, että jätetään marginaalia, jotta voidaan kattaa ne tarpeet, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon, mutta onko tämä, onko tämä tarpeeksi, se ei ole vielä varmaa. Marginaali siis on tässä kohtaa yksi tärkeimmistä aiheista meidän kolmikantakeskusteluille. Huolenaiheena on myös se, että komissio ei ole suunnitellut minkälaisia matkositoumuksia näihin kokeiluhankkeisiin ja valmisteluhankkeisiin, äm, SPM-hankkeisiin ja tähän Task Forceen. Haluaisinko jatkaa näiden pilottihankkeiden kanssa ja valmisteluhankkeiden kanssa. Komissio ei siis, komissio siis käsittelee tätä, mutta meillä on tässä liikkumavaraa keskustella edelleen aiheesta. Vastoin sitä, mitä viime vuosina on tehty, en ottanut listalta kaikkia lempiaiheita kolmikantakokoukselle. Mielestäni meidän pitäisi jättää itsellemme vapaus näiden keskustelujen aikana keskustella neuvoston ja komission kanssa huolenaiheistamme, jotka olemme tunnistaneet. Mielestäni jokainen tämän valtuutusluonnoksen kohta voisi olla keskustelun aiheena kolmikantakokouksessa. Tässä minun huomioni ja haluaisin mielelläni kuulla teidän palautteenne. Kiitos. Merci Sidonia. Kiitoksia Sidonia. Niin, kaikki huomasivat, että tänne pitää lisätä siis tämä sana not. Ystävämme James Ellis hän on sanonut, että silloin kun sanotaan not, niin se voi tarkoittaa ö, ehkä. Tämä on hauskaa brittihuumoria. Retenion. No niin. Ja kun, jos Sidonia ei sano mitään, niin se tarkoittaa, että ei. Tähän on siis hyvä budjettiesittelijä. Mutta muistetaan, että tänne piti tulla se not-sana. No niin, ja jos Ol, olkaa hyvä. Il faut rappeler que l'envers, c'est... Täytyy muistaa, että myös kolikon kääntöpuoli on se, että diplomatia on aivan erilaista. Niin, silloin kun diplomaatti sanoo, että kyllä, niin se tarkoittaa ehkä. Jos joku sanoo, että ei, niin silloin kyseessä ei ole edes diplomaatti. No niin, Budjetti, budjettiasioissa pitää aina sanoa ei. Mutta on tapa sanoa ei tyhmästi ja on tapa sanoa ei intelligentisti, ja me tietysti sanomme ei intelligentisti. Nyt antaisin puheenvuoron niille kollegoille, jotka haluavat puheenvuoron käyttää. Ehkäpä budjetti DGn pääosaston johtaja, jolla on kunnia osallistua meidän tehtävään, työhömme, niin ehkäpä hän voi kommentoida sitä, mitä esittelijä on sanonut. Rova Baltsaani, saatte puheenvuoron. Ah, hyvä kollega, se, te saatte puheenvuoron. Penso che Sidonia stia Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että Sidonia tekee työtä erittäin tarkkaan. Meidän pitää vielä huolehtia siitä, että kaikki nauttivat tarvittavaa tukea tällä hetkellä. Kuitenkin muutama sopeutus saattaisi olla paikallaan tässäkin vaiheessa jo tähän asiakirjaan. Minusta tuntuu, että meidän täytyy painottaa hiukan enemmän sitä, että kattoihin tarvitaan osittain muutoksia. Ensi katsomalta meidän tulisi painottaa sitä, että me tarvitsemme eurooppalaisen vastauksen tähän kriisiin. Meidän pitää löytää budjetista enemmän varoja tämän kriisin hoitamiseen. Tämän pitäisi kulkea käsikädessä suuremman joustavuuden kanssa. Nämä ovat sellaisia asioita, joita minun mielestäni tulisi korostaa. Jos katsotaan prioriteetteja, me olemme painottaneet nuorisokohtien merkitystä. Voitamme kuitenkin poliittisesti painottaa tätä ja nyt on hyvä hetki meidän täytyy nyt rummuttaa EU 2020-ohjelman puolesta, jotta komissio on hyvin tiukkana niiden jäsenvaltioiden suuntaan, jotka eivät tässä ole samoilla linjoilla, koska Lissabonin strategia on hyvä esimerkki sellaisesta, mitä meidän tulisi välttää. Eli komission on oltava tiukkani, tiukkana jäsenvaltioiden suuntaan. Meillä on uusi budjettimenettely ja jälleen kerran sanoisin, että nyt on oikea hetki – parlamentin osoittaa päättäväisyyttä. Katsoa tietenkin näitä laskennallisia kysymyksiä budjetissa, mutta myöskin muistaa, että meillä on poliittisten prioriteettien lista myös, niin että meidän prioriteettimme kuuluvat selkeästi, koska parlamentti on poliittinen toimielin. Kiitoksia. Helga Tryppel. Mm. Merci, Monsieur le Président. Ich fange auf Deutsch. Kiitos puheenjohtaja. Muistatte, kun komissaari Lewandowski komission puolesta esitteli talousarvioesityksen, hän silloin myös esitteli meille tällaisen julisteen ja silloin huhtikuussa iloitsin tästä julisteesta, sillä tämä on Saksan liittopäivä liittopäivien vaalikampanjasta tämä juliste. Siinä on tällaisia hammasrattaita ja yksi niistä on vihreä. Me vihreinä Saksassa ymmärsin siis tämän niin, että meidän on muutettava talousarviota niin, että eri alueet EU, e EU, EU se tarkoittaisi maatalouden, koulutuspolitiikan politiikan ja rakennepolitiikan muuttamista ja ennen kaikkea myös ilmastonmuutospolitiikan muuttamista on mielenkiintoista, että komissaari Lewandowski talousarvioesityksessä 2001 äm, valitsi tällaisen vihreän, vihreän symbolin. Niinpä haluaisin kysyä, hänhän, hänhän sanoo, että hän nyt kun esittelee tämän talousarvion, että se olisi hyvin vihreän. Jos katson näitä erilaisia lukuja, mitä siinä niissä pitäisi olla vihreää, eli myönteistä ja ekologista muutosta maatalouspolitiikan suhteen. Tuet ovat edelleen hehtaariin, hehtaareihin liittyneitä. Meillä on myös tutkimuksia siitä, että nykyinen maatalous ei ole tarpeeksi kestävää ja että meidän pitäisi sitoa maatalous myös ekologiseen energiantuotantoon. Rakennepolitiikassa on sama ongelma. Jos otamme ilmastopolitiikan vakavasti, jos haluamme tehdä energiatehokkaita rakennuksia ja näin tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä, niin silloin meidän pitäisi rahoitusnäkymissä puhua myös vakavasti tämän talousarvioesityksen suhteen näistä vaikutuksista. Kun sitten puhumme esimerkiksi äm, tieliikennehankkeista, niin tässä on 16,8 prosentin nousu ja elinikäisessä oppimisessa, joka mainitaan myös 2020 strategiassa, joka on siis tärkeä tärkeä ala nuorisossa, niin silloin tässä alalla on vain 2,5 prosentin nousu. Joten siis on niin, että mataloudessa ja liikenteessä on, e- niihin keskitytään enemmän ja sitten taas toisiin alueisiin vähemmän. Tässä on tietty epätasapaino. Sitten on puhuttu näistä export refundsien äm, niiden vähentämisestä. Tämä, tämä vaikuttaa, se häiritsee monia markkinoita esimerkiksi Afrikasta. Sitten kalastuspolitiikan kestävyys. Siinäkin on komission asiakirja, joka toteaa, että kalastuspolitiikka ei ole kestävää ja siksi se ei ole onnistunutta. Tälläkin on vaikutuksia vuoden 2011 talousarvioon. Tämä on virhe, sillä jos emme muuta talousarviopolitiikkaa, me menetämme aikaa tärkeille muutoksille ja siksi onkin minusta valitettavaa, että emme tee näissä aiheissa enemmän. Haluaisin, että saavuttaisimme enemmän kolmikantakokouksessa ja että päättäväisemmin puhuisimme tietyistä aiheista ja edistäisimme nopeaa muutosta myös kestävässä kehityksessä ja talouden toipumisessa. Yksi kysymys vielä. Tässä hankkeessa Youth on the Move mielestäni ei korosteta tarpeeksi sitä, että tämä koskee kaikkia nuoria, eikä vain niitä, jotka ovat korkeasti koulutettuja. Tämä on tärkeää poliittiselle hyväksyttävyydelle Euroopassa että, että tuetaan liikkuvuutta. Ja ehkä komissio voisi vastata vielä yhteen kysymykseen. Sidoniahan puhui myös siitä, että tämä, tämä hedelmäohjelma kouluissa on meille tärkeä. Valitettavasti olen kuitenkin Saksan osavaltiossa Bremenissä ja Niedersachsenissa saksanissa olen todennut toteamaan, että tämän ohjelman toteutus ei ole onnistunut, että, lehdist, että julkisuus on ollut huonoa, ja tämä on myös vaikuttanut EUn imagoon. Ehkä komissio voisi kirjallisesti vastata, mikä, mitä ongelmia tässä toteutuksessa on ja mitä voitaisiin tehdä paremmin, jotta tätä ei tapahdu enää tulevaisuudessa. Merci Helga. Kiitoksia Helgesten Salvador Garja. Gracias presidente. Volviendo a su... Kiitoksia puheenjohtaja. palaan tähän teidän äskeiseen puheenvuoroonne. Ei nyt tiedä, tulisiko kolmikanta mandaatissa olla sana ei, mutta äh, jos neuvosto sanoo ei, niin minä en halua tätä kyllä luonnehtia mitenkään muuten kuin älykkääksi eiksi joka tapauksessa. Ja joka tapauksessa ennen tätä kolmikantaneuvottelua meidän täytyy tehdä paljon työtä, jotta tästä no-sanasta tulee todellakin yes, niin että kolmikanta neuvottelusta ei sukeudu Euroopan historian lyhyintä, kun me korjaavista talousarvioista päätämme. Niin me tarvitsemme myös alustavan luonnoksen ö, tähän ulkosuhdehallintoon. Hallintoa silmällä pitäen, sehän tietysti tekee esittelijän tehtävästä paljon helpomman ja talousarvio valtuuskunnankin neuvottelutehtävä sitten kolmikanta neuvotteluissa helpottuu. Nyt pallo on kyllä neuvoston pelikentällä puolella ja kun kolmikantaneuvottelu lähestyy, niin toivottavasti sieltä kuuluu hyviä uutisia niin, että neuvottelut voivat mennä eteenpäin sujuvasti. Mitä esittelijän mietintöön tulee? Se on aivan niin niiden linjojen mukais, mukainen kuin mitkä hyväksyimme jo aiemmin. Eli nyt me voimme kyllä antaa mandaatin niin, että neuvottelutiimi saa hyvät suuntaviivat. Toivon, että koko talousarviovaliokunta voi seistä tämän mietinnön takana ja tukea sitä. Voimme ehkäpä esittää muutamia tarkistuksia, jotta saamme muutamiin kohtiin hiukan liha ympärille. Mutta ei tällä nyt ole mitään sen kummempaa merkittävää painopistettä. Ehkäpä kaikkein innovatiivisimmat elementit Niin, ehkäpä kaikkiin, kaikkein innovatiivisimmat elementit, joita komissaari Lewandowski on esittänyt, ovat sellaisia, joista esittelijä jo puhuikin. Vaikeahan tässä on keskustella 2020-strategiasta ennen kuin tiedämme, mikä, mitä se pitää sisällään. Toki meidän täytyy sitten strategian eri osia rahoittaa. Toisin sanoen vuoden 2011 talousarvioon saamme, mennessä varmasti saamme selvät merkit siitä, mitä Eurooppa 2020 strategia tulee pitämään sisällään. Niin, Sedoniahan jo sanoi, että rahoitus on neutraalia. Nämä budjettikohdat ovat jo olemassa vuoden 2011 budjetissa. Ne eivät ole sinään mitään poliittisia tai talousarvioon liittyviä valintoja, vaan ne ovat jo olemassa. Siinä vaiheessa, kun vuoden 2011 talousarvion e, varsinaiset painopisteet tulevat tietoomme, niin siinä vaiheessa voimme tehdä valintoja, voimme ehkäpä korjata tai tarkistaa talousarviota. Tämähän on menettely normaalisti. Komissio on jo tehnyt selväksi sen, mitä, mitkä strategian pääelementit ovat, mutta yksityiskohdista emme vielä tiedä. No, tämä kaikki tekee tämän vuoden talousarvio menettelystä entistä kiintoisamman. Meillä on lukuisia haasteita, useita kiintoisia aiheita käsiteltävänämme. Ja on toki vielä muka, muokattavaa 2020 strategiaa niin, että se vastaa, komi- vastaa tavoitteitamme. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ollut mahdollisuus esitellä näitä budjettikohtia aikaisemmin ja minä olen katsonut vuosia 2007, 2008 ja 2009 tähän mukaan, jotta voisin katsoa eroja. Ensimmäinen seikka, jos ajatellaan sitoumuksia, niin tilanne on melko selkeä. Kasvu on vähän, noin 0,7 prosenttia, mutta jos katsotaan ota, 2010 ja 2009, se oli minus. kun ajatellaan siis sitoumuksia kokonaisuutena. Mistä tuntuu siis, että sitoumuksia ei voida esittää yhtä paljon kuin rajoitusnäkymien alkupuolella. Jos katsotaan budjettikohta kohdalta, ja olen katsonut niitä kohtia, jotka ovat sitoumuksena kasvaneet enemmän ja jotka ovat nyt miinusmerkkisiä. Ja haluaisin sanoa, että alalla 19 prosenttia kasvua aikaisemmin vain kaksi, kun puhutaan vuosista 9 10 ja yritys. Toisena kohta kohdalta miinus 38 prosenttia. 650 miljoonaa, jos katsotaan tarkkaan, niin yksi suurimmista hankkeista on satelliitti navigointikysymykset, miinus 78 prosenttia, joten me emme nyt maksa tässä enemmän. Täältä näyttää verrataan sitoumuksiin. Esittelen ihan oikeassa siinä, että näyttää siltä, että nuoret saavat kolme miljoonaa vähemmän, 60 prosenttia sitoumuksista puhun tässä verrattuna vuoteen 2009. Ja minun sanottu, että maatalouden osalta tässä hyvin merkittävästi pyritään palauttamaan ne sitoumukset vuodesta 9 joten 10, 2 mili, ja miinusta maatalouden kehittämisen osalta. Näiden sitoumusten osalta puhutaan yhdestä prosentista, eli periaatteessa nollasta. Tämä ei ole helppoa niille, jotka ovat sitä mieltä, että energia on tärkeää tulevaisuudessa. Tässä budjetissa on selkeästi esillä se, että energiahankkeet ovat yksi- tai kaksi kaksivuotiset, joten uudet hankkeet, hiilen taltiointi, tuulienergivoima ja niin edelleen. Niitä ei ole nyt tällä, tänä vuonna enää, siltä näyttää sitoumuksessa. Tämä ei jatku 2012-2013 ja niin edelleen. En olisi kovin iloinen, jos olisin kalastaja. Meillä on vähän pienempi sitoumus 0,5 prosenttia kansainvälisesti – 54 miljoonaa leikkausta. Sisämarkkina 25 prosenttia sitoumuksen kasvua. Tärkeää, kun ajatellaan, miten parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa. Aluepolitiikka 4 prosenttia kasvua, yli 1,4 miljardia sitoumuksia kohesion kautta myös kulttuurisitoumukset moraalisesti ajatellen hyvä asia. Kuluttajan suoja, tässä mennään jälleen miinuspuolelle. Kaksi vuotta sitoumuksissa miinus kaksi prosenttia yhdeksästä kymmeneen. Ja nyt vielä liukkaasta enemmän. Ei no, tässä ole suurista summista kyse. Ei tässä ole kyse suurista summista luvuista, mutta suhteellisesti kuitenkin leikkausta. Turvallisuus. Olin sisäasianministeri. Pay commitments for Schengen SIS2, and this is not... Schengen SIS kaksi järjestelmästä ei voida maksaa. Sen sijaan, että tämä ei ole mukava 14 prosenttia vähemmän varoja sidotaan nyt. Kuitenkin halutaan maksaa enemmän palautusrahaston osalta 30 miljoonaa ja kolmansien maiden kansalaisten tuottamisesta puhutaan. Siinä on lisää ulkosuhteet. Kyllä tästä ulkoisen valikunnassa varmasti keskustellaan Palestiina, on tästä prosenttia vähemmän sitoumuksia – Itä-Euroopan maihin, plus 20 prosenttia yhteistyö Aasian Afganistanin kanssa yli 20 prosenttia. Yksi asia on selvä. Tiedän, että Lusenskin vastuussa kehitystyöstä ja niin edelleen ei nyt sidota paljon enemmän aikaisemmin on puhuttu 28 prosentista. Minun on sanottava, että energia, kuten sanoin, ja meidän pitää olla tarkkana, koska vuonna 2010 rakenteellisesti muutettiin budjettikohtia. Energia otettiin erilleen ja puhuttiin sitten liikkuvuudesta ja liikenteestä. Liikkuvuus ja liikenne, 10 prosenttia kasva, energiatutkimus, 27 prosenttia edelleen enemmän sitoumuksia. Suuret hankkeet on kuitenkin saatu nyt päätöksen. Lopulta minun on sanottava, että maksumäärän rahojen osalta, kuten esittelijä on sanonut, ajatus on se, että saadaan niin, että erot sitoumusten ja maksatusten välillä ovat paljon pienempiä. En ehdi kommentoida kaikkea, mutta jotkut maksatukset ovat todella kutistuneet pieneksi ja olisin lopulta samaa mieltä siitä, että kaikki valmistelevat hankkeet, pilottihankkeet, 90 prosenttisesti pilottihankkeet on joko laitettu varauksiin tai saatu päätökseen. Kysymys kuuluu, ovatko pilottihankkeet todella saatu päätökseen vuonna 2011 vai eikö ole rahaa saada niitä päätökseen, mutta käytännössä 90 prosenttisesti on nyt PM tai leikataan myöskin ajatellen valmistelevia toimia. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Euh, ces chiffres très Kiitoksia näistä täsmällisistä luvuista, jotka ovatkin kovasti opettavaisia. Sitten seuraava puhuja. Kiitos, kun näen, minkälaisia huolenaita meidän, valitsi, meidän äänestelmä ja kansalaisilla on huolenaihe esimerkiksi eurosta, niin meidän pitäisi ehkä puhua näistä huolenaiheista, kun puhumme kysymyksestä, kenellä on, kuka noudattaa näitä sääntöjä ja kuka ei tietysti nämä säännöt koskevat myös ei-euromaita. Ja kun puhumme talousvakaudesta, niin me voisimme mainita ehkä muutamia kohtia, joissa puhutaan näistä asioista esimerkiksi, esimerkiksi siitä, kuka noudattaa eurooppalaisia sääntöjä ja kuka ei. Mielestäni meidän pitää tehdä näin. Tätä pitää tarkastella säännöllisesti ja reagoida äm, näihin tilanteisiin. Mielestäni on väärin, että emme ole tähän asti tehneet niin. Ja aion tehdä myöhemmin ehdotuksia tästä asiasta. Jos emme reagoi nyt tähän tilanteeseen, niin meillä on uskottavuusongelma jälkikäteen äänestäjien suhteen. Sitten toiseksi ulkopolitiikka. Kun näen, että vakautusväline, jota jota ulkopolitiikassa käytetään, jossa, siinä, jossa on lisätty varoja 32 prosenttia, niin kysyn kyllä, onko tämä, pitääkö tämä ohjelma siirtää ulkopolitiikan alaan? Miten näitä kysymyksiä siis hallitaan? Voidaanko tämä siis jättää tähän, esimerkiksi tämä plus 30 prosenttia, sitten vakautusväline myös kasvua, ja lisäksi ydinturvallisuusohjelma. Mielestäni näissä kohdissa pitäisi miettiä, mikä on järkevää. Ja talousarvion kannalta pitäisi ennakoida, jotta parlamentin kanta ei heikkene. Mielestäni oli, olisi hyödyllistä tietää, mitä näillä varoilla ollaan suunniteltu ja miten nämä varojen nousut, mitä niis, niillä tehdään. Olisi siis hienoa, jos komissio voisi tiedottaa meille tästä asiasta. Kiitos. Merci Inge. Kiitoksia Inge. Niin, haluamme tietenkin kunnioittaa äh, eurooppalaisia äh, velvoitteita. Ja nyt Ingen äh, kysymys on yksinkertainen. Entäpä jos 27 jäsenvaltiota eivät enää kunnioita velvoitteitaan? No, me olemme nyt ö, ainutlaatuisessa tilanteessa toki, mutta jos me haluamme jonkinlaisen panoksemme antaa ö, tähän kysymykseen, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä Ekon komitean valiokunnan kanssa. Vielä kolme puheenvuoropyyntöjä. Jörn Ferm. Thank you. Um, first of all, I, I really want to... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin korostaa, niin kuin muutkin, että tämä on todella hyvä mietintö. Olemme lähellä yhteistä kantaa politiikastamme ja prioriteeteistamme, ja Sidonia on tehnyt todella hyvää työtä. Kuitenkin muutama kommentti vielä. Erityisesti yleisiä huomioita ensimmäisessä osassa, ja Francesca Bazanihan sanoikin tästä jo, tässä on kolme kappaletta poliittista prioriteista kohta seitsemän ja sitten kahdeksan ja yhdeksän meidän prioriteetistamme, jotka käsittelevät nuorisoa. Tämä on sinänsä hyvä, mutta ykkösprioriteetti pitäisi olla kasvu ja työllisyys EU 2020-strategiaa laajemmin ja kasvu, kestävä kasvu ja työllisyys. Tämä pitäisi olla alussa, jotta voimme korostaa, että tämä on todellakin ykkösprioriteettimme. Niinpä se pitäisi ottaa mukaan. Lisäksi mehän kaikki tiedämme, että pääongelma tänä vuonna on talousongelmat jäsenvaltioissa, jotka johtuvat kriisistä ja, ja sitä, että he, ne eivät pysty maksamaan jäsenmaksujaan. Meidän pitäisi puuttua myös tähän tässä alussa. Erityisesti pitäisi korostaa sitä, mitä, mistä puheenjohtajakin on puhunut, eli sitä tarvetta, että meillä on eurooppalaista lisäarvoa talousarviossa. Tämä on se perspektiivi, jota meidän pitää korostaa, jotta voimme motivoida jäsenvaltioita, vaikka ne olisivat kriisissä, niin niiden pitää käyttää EU-budjettia. Sitä näkemystä pitäisi korostaa tässä alussa, jotta voimme välttää kritiikkiä, kun vaadimme lisää rahaa EU-talousarviolta. Eli nämä uudet lisäkohdat alussa, jotta voisimme korostaa omia poliittisia prioriteettejamme. Sitten kysymys Sidonialle tästä metodiikasta. Tämä on loistava mietintö. Todellakin se on mielestäni todella hyvä. Silti Siinä on 73 kohtaa ja lopuksi siinä on varmasti yhä enemmänkin kohtia. Näitä kaikkia ei tietenkään saada esityslistalle kolmikantakokoukseen. Meidän pitää syvällisemmin keskustella sitä, mitkä ovat todellakin prioriteettimme 1, 2, 3, 4 ja mitkä ovat ehdo, ehdomme ja neuvottelustrategiamme. Miten siis etenemme tässä asiassa? Ja ehkä meidän pitäisi myös suljetun ovin keskustella tässä ilman, että muut toimielimet kuuntelevat tätä. Sitten toisen, toinen kysymykseni. Meidän pitää myös miettiä siten, miten toimimme muiden valiokuntien kanssa, erityisvaliokuntien kanssa. Normaalisti meillä on ollut ne, niitä lausuntoja ja sitten tarkistuksia omia tarkistuksiamme, mutta tässä pitää olla nyt varovaisempi. Tämä on ensimmäinen uusi menettely, ja olemme korostaneet tässä menettelyssä, että tarvitsemme yhteistyötä muiden valtiokuntien kanssa, ja muut, jotkut niistä aikapaineen takia eivät ole virallisia lausuntoja pystyneet antamaan. Silti meidän pitäisi kuitenkin kuunnella heitä, oli kysymys sitten mielipide tai esimerkiksi mietintöjen allekirjoittaminen. Meidän pitäisi ottaa siis niiden mielipide vakavasti. Mietin vain tässä, onko Sidonia tässä menettelyssä miettinyt tätä aspektia, sillä mielestäni sekin pitää ottaa huomioon. Merci, Göran. Kiitoksia, Göran. Ja sitten edustaja Bokhors. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluaisin ilmaista olevan yhtä mieltä Jöranin ja muutamien muidenkin kanssa, jotka korostivat sitä, kuinka tärkeää on tehdä painopisteistämme päivän mahdollisimman selkeitä. Haluaisin tässä kohtaa korostaa kaikkein tärkeintä kenties näistä prioriteeteistamme. Nimittäin kriisin torjuminen on tärkeä painopiste. Olen nyt lukenut komission asiakirjan se on, menee, osuu vähän hutiin, kun siinä puhutaan ikään kuin kriisin jälkeisestä tilanteesta. Ei nyt mikään kriisin jälkeinen tilanne ole. Nyt on kriisi. Ja se saattaa jopa syventyä entisestään. No, ja jos kriisi on, niin silloin talousarvion tulisi heijastella tilannetta. Voitaisiin jopa puhua tätä, tässä kriisibudjetista. monia kansallisia talousarvioita laaditaan uudestaan juuri tällä hetkellä, koska halutaan torjua kriisiä. Ja tässä yhteydessä onkin hyvin tärkeää sanoa, että kaikkein tärkeimmän toimen tulisi olla se, että pyrittäisiin auttamaan ihmisiä palaamaan töihin, tekemään työtä. Ja tässä tältä osin meidän täytyykin olla hyvin täsmällisiä, jopa täsmällisempiä kuin Genieska sanoi. Jos nyt ajatellaan vaikkapa tätä Youth on the Move-aloitetta, joka sisältyy Eurooppa 2020-strategiaan, niin tässä vaiheessahan se on vain slogan, se on iskusana. Sitä voidaan verrata moniin muihin olemassa oleviin ohjelmiin, joten ei nyt tätä korostaisi kauheasti. Mutta sitten on tällainen aloite, jonka nimi on New Skills and Jobs, ja sitä juuri tarvitaan tällä hetkellä. Pitipä sitten vahvistaa yliopistojen rahoittamista Euroopan unionissa tai ei. Monet näistä yliopistoistahan ovat juuri niin huonossa jamassa kuin voidaan kuvitella. Ja jotta niitä voitaisiin parantaa, niin kysymys ei kuulu, kuinka paljon rahaa niille pitää syytää, vaan Täytyy pohtia, miten niiden sisäistä ja ulkoista hallinnointirakennetta tulisi muuttaa. Mutta kun puhutaan New Skills and Jobs-aloitteesta, niin se on todellakin aloite, johon tulisi käyttää enemmän rahaa, edellyttäen toki, että on olemassa riittävän hyviä mekanismeja, joiden avulla voidaan varmistaa se, että se raha, jota näihin aloitteisiin käytetään, todella on omiaan parantamaan niiden henkilöiden taitoja, joiden täytyy päästä uudestaan työelämään. Ja jos ajatellaan Euroopan tulevaisuutta, niin selvää on se, että nuorten työttömyys on yhkäpä kaikkein pahimmista heikkouksistamme tällä hetkellä. Euroopan unionin budjetti on hyvin pieni budjetti. Tiedän, että se ei, sillä ei pystytä ratkaisemaan monia niistä ongelmista, joihin kansalliset talousarviot on pyritty suuntaamaan. Mutta meidänkin painopisteemme ovat omiaan ilmaisemaan, että mit, mitkä meidän mielestämme ovat kaikkein tärkeimpiä asioita syvässä kriisissä. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja, edustaja Vogan. Uh, thank you, Chairman. Uh, I read this... Kiitos puheenjohtaja. Luin tämän parlamentin kannanoton ja näin sen luettuani ja tämä on mielestäni loistoasiakirja ja voin siksi rajata huomioni kahteen. Ensinnäkin otsake kaksi. Maitorahasto. Tässä e- on ehdotus, että meidän pitäisi ehkä ehdottaa pysyvää maitorahastoa. En tiedä, onko se todella tämän valiokunnan tai parlamentinkaan yhtenäinen kanta. Olisin kysynyt vain esittelijän kantaa. Se otettiin käyttöön yhtenä toimena. Sitä ei ole suunniteltu pysyväksi. Otsake yksi Siinä meidän pitäisi huolehtia keskeisimmistä prioriteeteista, koska monet toimet, joilla halutaan pois lamasta, koskevat tulevaisuutta ja ne ovat tässä otsakkeessa, kuten puiteohjelmat ja tietenkin kohesi ja rakennerahastot myös. Halusin vain ottaa esimerkin otsakkeesta 1, 16,9 lisäystä otsakkeessa 1b riittäneeköhän tuo päivän päätteeksi. Tiedämme, että ohjelmissa lähdetään liikkeelle varojen käytössä hyvin hitaasti ja edetään paremmin loppupuolella. Siksi tuo 6,9 prosenttia, onkohan se riittävästi? Pitäisi kysyä muilta toimielimiltä, tuntuuko tämä sopivalta ja onko niin, että tarvitaan esittää niitä lisätalousarvioita, jos tuo summa ei riitä. Tässä varhessa varhessa pitäisi ehkä jo pyytää sitoumusta siitä, että lisätalousarviota esitetään. Monsieur le directeur général. Kiitoksia. Sitten pääosaston johtaja. Voitteko kommentoida näitä lausuntoja? Oui, merci beaucoup. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kaikista näistä kommenteista. Yritän vastata muutamiin kysymyksiin, joita täällä on esitetty nimenomaan komissiolle. Ensinnäkin tämä 2020-ohjelma. Olisin halunnut antaa teille luvun, joka korostaa tämän ohjelman yhteyttä budjettiin vaikka budjettihan on vielä kaukana siitä, että se olisi tällaisten ohjelmien täytäntöönpano väline. Mutta sillä on kyllä selkeitä vaikutuksia siihen, millaisia politiikkoja jäsenvaltioissa toteutetaan. Haluaisin tässä kohtaa sanoa, että mitä tulee Eurooppa 2020-ohjelmaan, niin voisimme ajatella, että Noin 58 miljardia euroa on luku. Se on noin 41 prosenttia Euroopan unionin budjetista. Ja tällainen summa siis uhrataan tavalla tai toisella vuoden 2020 strategian tavoitteisiin. Ja näiden tavoitteiden sisällä on otettava huomioon myös komission kunnianhimoiset tavoitteet suunnata toimintaa uudestaan uudelle, uusille linjoille. Mitä tulee sitten tähän nuorisokysymykseen? Se on kysymys, jota komissio esittelijän mukaan pitää, tavoin pitää erittäin tärkeänä. Tässä kohtaa ei pidä tarkastella vain yhtä tai toista budjettikohtaa, joka sisältää esimerkiksi Youth in Action tai näitä muita ähm, otsakkeita tai mm, otsakkeita, vaan kyse on nuori budjetista ja se on tällainen äh, läpileikkaava äh, budjettikohta. Ja se sisältää useanlaisia, useita eri budjettikohtia. Ja jos nyt katsotaan lukuja, jotka meillä on käytössämme. Jos katsotaan vaikkapa budjettikohtia, jotka liittyvät nuorisoon, ei ainoastaan nuorisoon, vaan katsomme joita muita lukuja, jotka liittyvät vaikka tähän Youth on the, on the Move budjettikohtaan, joka on vuoden 2020 toinen tärkeä painopiste, niin Sehän liittyy erilaisiin liikkuvuuskysymyksiin, Erasmus-ohjelmaan, nuoriso-ohjelmiin, tähän niin sanottuun People-ohjelmaan, niin itse asiassa meillä on vuosina 2010-2011 resursseja 1 miljardi ja risat, melkein 2 miljardia euroa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että 13,4 prosentilla on lisätty varoja nuorisoa varten. Ja tämä liittyy erilaisiin politiikkoihin, joita Euroopan unioni kehittää. Joten on aivan totta, jos sanotaan, että tässä budjetissa on kyllä ponnisteltu nuorten hyväksi ei mitenkään vähäpätöisellä tavalla, kun otetaan huomioon eh, budjetin globaali kasvu. Mitä tulee pilottihankkeisiin ja pilottitoimiin, sanoisin, että komission puolella me ehdotamme edelleenkin parlamentilta ehdotuksia eh, kesäkuuhun mennessä – ennen ensimmäistä käsittelyä. Kuuntelin edustaja Gresslerin kommentteja, jotka liittyivät ulkosuhteisiin. Hän esitti huomion eri virkojen lisäämis- lisä- lisäyksestä. Otsake neljähän on asia, josta on jo neuvoteltu vuodesta 2005 ja haluaisin tässä kohtaa alleviota sitä, että ne luvut, jotka talousarviosta löytyvät, vastaavat tasan tarkkaan rahoitusohjelmointia. Minkälaisia yli, ylenmääräisiä yllätyksiä tähän ei liity, kun puhutaan näiden lukujen kehittymisestä. Ja lopuksi puheenjohtaja, haluaisin vielä palata siihen kommenttiin, jonka esittelijä esitti liittyen kohtaan 56. Haluaisin vain selventää, että me tulkitsemme tämän tekstin ihan samalla tavalla. Tämä on toimi, jolla on oma merkityksensä, koska komission hallintobudjettiin kasvu oli 2,9 prosenttia. Eli se tarkoittaa sitä, että hallintobudjetti ei ole pienentynyt verrattuna muihin instituutioihin. Tätä, tietysti voidaan, tätä tekstiä voidaan tietysti tulkita eri tavoin ihan riippuen siitä versiosta, jota milloinkin luetaan ja verrattuna taas siihen, mikä lopullisesti hyväksytään. No, komission puolesta voin sanoa, että olen kyllä, olemme kyllä kuulleet, panneet merkille se, mitä tästä ta- talousarviosta sanottiin, ei tämä mikään kriisin jälkeinen budjetti ole, vaan nimenomaan kriisin keskellä tehty budjetti. Kun sitä laadittiin, niin lähdettiin siitä, että se olisi myös kriisin jälkeinen budjetti, kun ajatellaan koko ohjelmia, ohjelmien kestoa. mutta on selvää, että nyt olosuhteet ovat muuttuneet. Nyt olemme kyllä hankalassa tilanteessa, äärimmäisen hankalassa tilanteessa. Ja tässä kohtaa on syytä ottaa huomioon tämä tilanne ja miettiä, mikä sen vaikutus on Euroopan tason budjettiin. Mutta on muistettava, että yhteisön budjetin rakenne on aivan erilainen kuin jäsenvaltioiden kansallisten budjettien rakenteet ovat. Ja tällä rakenteella sinään voi joskus tietysti olla kielteinen vaikutus tiettyissä maissa, joten täytyy kyllä hyvin kielikeskellä suuta olla, kun puhutaan äh, siitä, että haluttaisiin muuttaa tätä budjettia suuntaan toiseen. Kiitoksia pääosaston johtaja. Vielä muutama kommentti ennen kuin Sidonia saa vetää lankoja yhteen. Aivan kuten herra Jean-Jean sanoi, niin olemme jo muutaman viikon ajan olleet uudessa kriisissä. Tämä on ikään kuin kolmas myrsky, jota emme kyenneet ennakoimaan silloin, kun teimme budjetti luonnosta Viime kuukausina Euroopassa on ollut kolme myrskyä. Ensinnäkin rahoitusmyrsky, yksityinen velkaantumiskriisi, jossa suuret pankit kaikissa maissa olivat erittäin hankalassa tilanteessa. Toinen myrsky oli ensimmäisen seurausta. Se oli ensimmäinen vakava taantuma sitten sodan se oli taloudellinen myrsky, joka valitettavasti vaikutti kaikkien maiden talouksiin ja epäsuorasti myös kansallisiin talousarvioihin. Ja näin on ollut jo muutaman kuukauden ajan. Ja nyt tähän liittyy tämä, liittyy tämä uusi myrsky, nimittäin julkinen velkaantumiskriisi Euroopassa. Jos Eurooppa-neuvoston olikin pakko hyväksyä tämä uusi suunnitelma viikonlopun aikana, niin se johtuu nimenomaan siitä, että kansainväliset rahoitustoimijat alkoivat pohtia, josko tiettyjen valtion velkakirjojen ostaminen ei tarkoittanut sitä, etteikö kyseessä olisikin olleet yhtä toksiset arvopaperit kuin subprime-kriisin aikana Amerikassa. Ja kolmas, tämä oli siis kolmas myrsky, me emme vielä tänä päivänä tiedä, missä jamassa taloutemme tulevat olemaan tulevina viikkoina ja kuukausina. Ja siksi me emme voi vielä ö, tietää, mitkä tulevat olemaan tarpeet, mi, minkälaiset tarpeet talousarvion tulee ottaa huomioon. Joten meidän täytyy olla tietoisia tästä tilanteesta. Emme tietenkään tässä halua komissiota moittia siitä, ettei komissio tätä kolmatta myrskyä voinut ennakoida. Eihän kukaan meistä sitä pystynyt ennakoimaan. Mutta me, oli, me olimme ymmärtäneet ottaa huomioon nämä kaksi ensimmäistä myrskyä vuosien 2008, 9 ja 10 budjeteissa ja tuolloin laadimme myös elvytyssuunnitelman, mutta nyt tässä vaiheessa täytyy ottaa huomioon tämä uusi kolmas kriisi. Ja Toki olemme kaikki tietoisia siitä, että vuonna 2011 tullaan myös noudattamaan ensimmäisen kerran uutta Lissabonin sopimuksen säätämää budjettimenettelyä. Jöran Färm korosti sitä, että täytyy keskittyä prioriteetteihimme kolmikantaneuvotteluissa. Meillä on taktinen valinta tehtävänämme Täytyy pohtia, laadimmeko me jonkinlaisen joululahjatoivomuslistan vai voimmeko me todella pystyä kertomaan, että meillä on kolme tai neljä tai ehkä vain yksi painopiste näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tällä hetkellä elämme. Suuri poliittinen kysymys, johon meidän täytyy jäsenvaltioiden kanssa keskittyä, on se, että niin kauan kuin me emme muuta Euroopan unionin budjetin rahoituslähteitä, niin missä määrin jäsenvaltiot voivat hyväksyä sen, että osallistuvat vuonna 2011 Euroopan unionin budjetin rahoittamiseen näissä, tässä tilanteessa? On selvää, että sellaiset maat kuten Kreikka eivät varmastikaan pysty rahoittamaan budjettia. Mutta samanaikaisesti on sellaisia maita, jotka itse ovat velkaantuneet lisää ja ovat joutuneet lisäämään vajettaan voidakseen auttaa vaikeuksissa olevia maita ja ovat myöskin haluttomia rahoittamaan EU-budjettia. Ja meidän Euroopan unionissa tässä nimenomaisessa tilanteessa, kun samanaikaisesti me läksytämme jäsenvaltioita ja pahoittelemme sitä, että julkista rahoitusta on hoidettu huonosti, niin meidän on aika hankala selittää, että kaikkien muiden talousarvioita pitää vähentää, mutta meidän lisätä omamme. Ja nyt nämä kolme kriisiä ovat johtaneet siihen, että suurin osa jäsenvaltioista eivät ole suusakkia myöten, vaan yli varojensa. Ja nyt täytyy palauttaa elintasomme elinkustannuksemme sille tasolle, mitä pystymme maksamaan. Kuitenkin kaikki ekonomistit ymmärtävät sen, että taantumatilanteessa, sellaisessa kuin jossa elämme ja josta vaikeasti pääsemme pois, niin kaikki nainen kuluttamisen ja kuluttamisen vähentäminen pahentaa kriisiä, joten tämä on tällainen noidankehä. kehä Ja niinpä minun mielestäni tämän uuden kriisin pitäisikin kirvoittaa kaikki jäsenvaltiot pääsemään yhdessä pois kriisistä. Niiden täytyy yhdessä löytää ratkaisu julkisen talouden velkaantumiskriisiin. Ja meidän täytyy pyrkiä saamaan jäsenvaltiot löytämään yhdessä ratkaisuja joiden myötä voimme päästä, tästä talo, päästä pois talousarviokriisistä, jossa kaikki olemme. Olipa kyse sitten niistä maista, jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin tai huonosti ennen kriisiä. Ja lopuksi tämä, tämän kohdennan komissiolle tämän huomioni, mutta ehkäpä myös välillisesti neuvostolle ja budjettivaliokunnalle. Siinä suunnitelmassa, joka eilen hyväksyttiin, niin se sisältää instrumentteja, jotka ainakin lukuina ovat erittäin tärkeitä, merkittäviä, ja joiden myötä jäsenvaltiot sitoutuvat kansallisten talousarvioidensa myötä lainaamaan ja antamaan takuita. Ja 120 artiklan mukaisesti myös Eurooppa voi lainata, ottaa ja antaa lainaa haluan olla varma siitä, että ne instrumentit, joita ruvetaan toteuttamaan, niin niiden osalta ollaan avoimia, rehellisiä, tiukkoja, eikä luoda mitään, ei luoda lisävaikeuksia, ei sen enempää taloudellisesti kuin poliittisestikaan. Eli yhteisön budjetin lisäksi ei saa olla mitään muita menettelyitä, muita taseen ulkopuolisia budjetteja, jotka noudattaisivat muita sääntöjä ja jotka ikään kuin olisivat tämän jäävuoren meren alla oleva osio. Me emme voi ryhtyä tällaisiin taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin, jotka ovat suuria koska silloin antaisimme huonon esimerkin budjettivallan käyttäjinä muille. En tiedä, mikä tulee olemaan juridinen ja poliittinen tilinpitojärjestelmä, jota jäsenvaltiot tulevat käyttämään. Toki jokaisen täytyy toimia sen perusteella, mitä itse, miten itse toimivat ja miten paljon osallistua tähän pelastuspakettiin. Mutta meidän pitää ainakin yhteisön tasolla pitää kiinni siitä, että pelastuspaketti on moitteeton, että sitä ei voida kritisoida ja että se on avoin ja että se on omiaan luomaan luottamusta yhteisön päätöksenteolle. No nyt kun olemme kuulleet näitä erilaisia huomioita, niin annan esittelijälle mahdollisuuden tehdä johtopäätöksiä. Haluaisin hiittää, kiittää teitä kaikkia huomioistanne. Ja niille, jotka pitivät mietinnössä, haluaisin sanoa kiitos, mutta ne, jotka sanoivat kriittisiä kommentteja, tietysti haluaisin heille myös sanoa kiitos. Nämä kaikki parantavat mietintöä. Odotan myös innolla teidän tarkistuksianne. Teillä on aikaa 12. toukokuuta asti, keskipäivään asti. Se ei ole paljon, mutta toivon, että saan siihen mennessä teidän tekstinne. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin haluaisin vastata muutamiin huomioihin. En pidä, pidä, tässä mitään yhteenvetoa, mutta vastaan muutamiin huomioihin. Olemme dramaattisessa tilanteessa. Myös täällä talousarviovaliokunnassa tietysti poliitikko poliit, poliitikkoina olemme myös osallisena kaikkiin näihin tapahtumiin. Me näemme tämän kriisin, näemme sen lehdissä ja näemme, että tämä koskee suoraan meidän kansalaisiamme, mutta meidän pitää myös, myös ymmärtää tämän budjetin 2001 rajat. Mietintöön voisi saada isoja asioita, mutta pitää olla samalla realistinen. Lisäksi on ero EU-talousarvion ja kansallisten talousarvioiden välillä jäsenvaltioissa. Tämä ero on valtava ja tämä on syy myös siihen, miksi meillä on vaikeuksia vastata EU-talousarviolla tähän kriisiin. Nimittäin kansalliset talousarviot päättyvät joka vuosi alijäämään, eli negatiivisen taseeseen, ja EU-talousarvio päättyy joka vuosi ylijäämään. Ja tämä on todella suuri ero näiden, näiden talousarvioiden välillä. On vaikeaa joskus selittää kansalaisille, miten on mahdollista, että me palautamme rahaa jäsenvaltioille, että meillä on joka vuosi tämä ylijäämä parlamentissa, neuvostossa ja me asetamme painopisteistä ja sitten muutamme tätä ja sitten rahaa jää yli. Meidän pitää siis muistaa tämä ja sanoa, että talousarvio, EU-talousarvio on hyvin rajallinen väline vastata kriisiin. Tähän mennessä EU-talousarviota ei juurikaan käytetty jäsenvaltioiden kriisiin, kriisien kohtaamiseen. Meillähän on paljon rajattu maksutaseväline lainojen takaamisen. Tämä on hyvin rajallinen väline. Jos meidän pitää muuttaa tätä, niin meidän pitää, meillä pitää olla hyvin vakava keskustelu Ekon valiokunnassa ja tässä valiokunnassa. En aloita nyt tässä tätä keskustelua, se on ehkä hieman ennenaikaista. Ehkä on ennenaikaista saa ottaa sen mukaan tähän keskustelun vuoden 2011 talousarviosta. Silti EU-talousarvio minun mielestäni on hyödyllinen väline, ei jäsenvaltioiden omien talousarvion auttamiseen. Se ei ole sen tehtävä. Ja jos se olisi sen tehtävä, pitää keskustella siitä tulevaisuudessa. Mutta EU-talousarviolla on mielestäni, ja tämän haluaisin myös ottaa tämän mietintön puitteisiin, sillä on siis tietty tehtävä puuttua haasteisiin, joita jäsenvaltiot eivät yksittäin voi ratkaista puhuin myös tästä nuorisopolitiikasta, sillä mielestäni juuri tällä alalla voimme saada aikaiseksi tuloksia, sillä tässä on rajat ylittävä aspekti mukana. Eli juuri tässä meillä on eurooppalaista lisäarvoa. Toinen asia, joka rajoitti mietintöäni, ja tämä liittyy huomioon, jota, joka tehtiin työllisyydestä ja kasvusta – en ole varma, onko EU-talousarvio väline tähän. Meillä pitää olla, meidän pitää olla säännöspuitteita tähän asiaan puuttumiseen. En, meidän ei tar- pidä olla tässä äm, epärealistisia, jos haluamme muuttaa työllisyyspolitiikkaa, niin emme voi EU-talousarviolla luoda työpaikkoja. Tämä liittyy EU 2020 strategiaan. Talousarvio on hyödyllinen väline, mutta laajempi keskustelu pitää käydä lainsäädännön välineiden puitteissa. Mielestäni ähm, nämä kaikki asiat voisi ottaa mietintöön, mutta mielestäni pitää kuitenkin muistaa tämä, nämä puitteet, missä me ollaan. Ja sitten vielä teidän huomioihinne. Työ valiokuntien kanssa ja erityis esitteli, että tämä ansaitsee huomion. Mikäli mahdollista näillä, näissä aikarajoissa, olen yhteistyössä valiokuntien kanssa erityisesittelijöiden kautta. Minulla oli kokous heidän kanssaan ja olemme tiedottanut heille sähköpostitse määräajoista ja välineistä ja tarkistusten jättämisestä. Ja lausuntojen antamisesta meille. Aion tavata, kuten sanoin, olen tietoinen tästä stressaavasta aikataulusta. 19. toukokuuta aion tavata esittelijät ennen äänestystä meidän valiokunnassamme, joten toivon, että tämä kokous on tilanne, jossa voin keskustella heidän kanssaan tarkistuksista, joita voisimme jättää. Mielestäni siis tässä on todellakin halukkuutta ottaa heidän mielipiteensä huomioon tämän aikataulun puitteissa. Lisäksi minun pitää tietysti vastata pääosaston johtajan huomioihin tästä nuoriso-ohjelmasta. Nämä nuorisopolitiikkaan liittyvät kohdat eivät ole mikään oma pakkomielteeni. Olen kyllä, minulla on enemmän mielikuvitusta kuin tämä. Nuorisotyöllisyysasiat ja nuorisoasiat ovat monissa budjettikohdissa mukana. Ja tarkkailuryhmässä meillä me olemme pääosaston työllisyyspääosastolle esittäneet kysymyksiä ja sosiaalirahasto tietysti myös kattaa nämä asiat, mutta komissio ei antanut minulle tietoja siitä, ketkä näistä varoista hyötyvät, mutta kukaan ei siis tietenkään ei tarkkaile sitä, tätä koulutustilannetta ja, ja työllisyysmarkkinoiden tilannetta. Mielestäni tämä on ongelmallista. Meidän pitäisi tietää, ketkä näistä varoista hyötyvät. Miksi nämä nuoriso-ohjelmat ovat niin tärkeitä talousarvion kannalta? Mielestäni ne ovat erityisen tehokkaita. Tätä kysyin komissiolta ja odotan vastausta, sillä tein omat laskelmani, jos vas- verrataan Youth in Action-ohjelmaa tai elinikäisen oppimisen ohjelmaa, jotka tuottavat tuloksia nuorille niin niissä tilanteissa, joissa ne e- he etsivät työtä tai haluavat oppia koulun ulkopuolisia taitoja. Eli tällaista koulun ulkopuolista koulutusta, jos lasketaan, miten paljon maksaa näissä ohjelmissa, Youth in Action-ohjelmassa ja Euroopan sosiaalirahaston puitteissa. Minä tein laskelmani tässä. Tämä on todella kallista, jos se tehdään sosiaalirahaston kautta ja tehokasta Youth in Action-ohjelman kautta. Kysyn komissiolta mielipidettä tähän asiaan ja odotan heidän laskelmiaan tästä asiasta. Mielestäni on siis kysymys poliittisista painopisteistä, mutta varojemme tehokkuudesta. Niinpä haluaisin, että ymmärrätte syvemmät syyni tälle mielipiteelleni. Tämä on tapa myös lisätä kansallisten osallisuutta, heidän sitä, että he oppivat osallistumaan jo nuorella iällä. Tämä siis on laajempi konteksti tälle asialle. Lisäksi haluaisin vastata kysymyksen, joka, joka koski maitorahastoa. Tämä oli parlamentin pyyntö, jotta saataisiin kestävä ratkaisu. Mietinnössäni puhun siitä, että haluaisin komissiolta arvion, onko, ollut, onko tämä rahasto ollut onnistunut, olemmeko oppineet siitä jotakin ja pitäisikö sitä jatkaa vai ei. Näitä tietoja meillä ei vielä ole, jotta, joten siis tämä on tärkeä pyyntö komissiolle, että seurattaisiin maitorahaston toteutumista. Tämä Eurooppa 2020 strategia, kuten sanoin, jos tässä on kyse vain siitä, että olemassa olevia ohjelmia vain nimitetään uudelleen, niin pitää olla varovaisia, niin saammeko mitään tuloksia aikaiseksi, jos vaan nimitämme uudelleen nämä ohjelmat. Tämä on aihe, josta meidän pitää keskustella syvällisemmin. Ja meidän pitää ottaa huomioon tiettyjä riskejä. Tietyt näistä ohjelmien nimistä ovat jo tunnettuja. Käyttäjät tuntevat ne siis, ja jos ne, niille annetaan uudet nimet, niin se on ehkä ongelmallista. Tämä on ehkä myös aihe, josta pitää keskustella. Tämä on lähtökohta keskustelulle, mutta tälle keskustelulle ei tietenkään meillä nyt juuri ole aikaa. Jos unohdin tässä joitakin huomiota, antakaa anteeksi, olen kyllä tehnyt muistiinpanoja ja katson nyt tässä vielä, pitäisikö mm, vielä muihin kysymyksiin vastata. Kuten sanoin, odotan innolla teidän tarkistuksianne ja otan ne mahdollisuuksien mukaan, tietysti tekstiin mukaan. Tämä, en puhu tässä valtuuksien avainaiheista, en välttämättä haluaisi tässä muodossa puhua valtuutuksen, valtuutuksen, valtuutuksesta. Nämä avainaiheet, niitä on paljon ja ne ovat lähtökohtana meille, jotta voimme sitten tiivistää sitä, mitä on ehdotettu. En siis haluaisin, haluaisin ehkä vähän pienemmässä piirissä keskustella näistä avainaiheista meidän valtuutuksellemme. Ja voisin tässä piirissä antaa omia ideoitani, mutta luulen, että meidän pitää keskustella tästä toisten lisää. Ja tuli Kiitoksia Sidonialle ja kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet tähän kiintoisaan keskusteluun. Muistuttaisin teitä aikataulusta. Tarkistusten jättöpäivä on 12. toukokuuta kello 12. Seuraava kokous, kuten Sidonia sanoi, ja siis työryhmän seuraava kokous on 19.5 ja tarkistusten jättöpäivä on aika lyhyt, mutta on tärkeää, että olemme jatkuvasti yhteyksissä muiden valiokuntien kanssa. On selvää, että muidenkin valiokuntien panos on erittäin tärkeä tässä, kun la- varsinaisen budjettivaliokunnan tarkistusten lisäksi. Valiokunnassamme äänestetään toinen kesäkuuta niin, että täysistunnossa äänestettäisiin 15. tai 16. kesäkuuta, äh, heinäkuuta ja trilogi on 30. heinäkuuta, kesäkuuta. Tällä tavalla löydämme keinon ehkäpä keskenämme syventää vielä tätä pyrkimystämme löytää kompromissin äh, painopisteistä ja niistä asioista, jotka eivät ole painopisteitä ja koordinaattoreiden kokouksessa ehkä vielä keskustelemme ja jopa tässä valiokunnassakin keskustelemme asioista suljetuin ovin. No niin. Tämä olikin iltapäivämme kaikkein tärkein aihe ja nyt voimme nopeasti käsitellä seuraavat asiat. Kohta viisi. Lisätalousarvio numero kaksi koskee Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komiteaa. Sikäli olen ymmärtänyt oikein, tähän ei liity mitään uusia elementtejä sitten, ei mitään uutta ei ole ilmestynyt, ilme, ilmestynyt sitten viime keskustelun. Edustaja Monka, voitteko kertoa mikä on keskusteluiden tila tällä hetkellä. Ďakujem, pán predseda. E, situácia ohľadom opravného rozpočtu číslo 2 e, sa od nášho... Kiitos, puheenjohtaja. En voi kertoa mitään uutta lisätalousarviosta edellisen kokouksen jälkeen. Odotamme neuvoston kantaa, samoin odotamme kannanottoa parlamentin osioon. Komiteoiden kantaan suhtaudun myönteisesti. Molemmissa on nyt paljon enemmän työtä, paljon enemmän toimivaltaa. Lissabonin sopimus siis lisää työtaakkaa. 10,5 miljoonaa euroa Tämä on summa, josta puhumme. Ja vaikka huhtikuun täysistunnossa jo äänestimme lisätalousarviosta, voi olla, että tuo summa laskee, koska komiteat eivät pysty vastaanottamaan tai käyttämään tätä summaa. Herra puheenjohtaja, siihen, mitä sanoitte mm, mm, menettelystä, menettelyjen säännöistä Lissabonin sopimuksen jälkeen. Kohdassa 13 puhutaan siitä, että haluamme parantaa yhteistyötä toimielinten välillä eri vaiheissa budjettiprosessia. Nyt emme kuitenkaan ole pariin kuukauteen saaneet mitään tietoa, joten nyt on vaikea tietää, onko neuvosto kanssamme eri mieltä. Joka tapauksessa meidän pitäisi tänään jo antaa selkeä viesti siitä, että me tarvitsemme kolmikantaa. 36. on melko myöhäinen päivämäärä, mutta minulla ei ole tällä hetkellä tähän lisättävää. Kiitos. Très bien, merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Ehdotan, että emme nyt poraudu sen syvällisemmin tähän kohtaan. Tämähän vastaa myös kohtia 56. Me olemme ää, aika, aikamme käyttäneet asianmukaisella tavalla ja me voimme pidemmittä puheitta ää, otaksua, että tämä Koreperissa hyväksytään ja toivomme, että Koreper todella nopeasti meidän jälkeemme hyväksyisi asian. Mitään määräenemmistöä ei tarvita Koreperissä tästä asiasta. Tällä hetkellä Espanja puheenjohtajavaltiona ja budjetin valvontavaliokunta käyvät keskustelua. Ja me budjettivaliokuntana olemme täyttäneet oman roolimme, tehneet oman tehtävämme ja koordinaattoreiden kanssa pohdimme sitten myöhemmin sitä, miten, toimi, miten voisimme toimia niin, että tämä menettely menisi eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista. Ja esittelijä jo totesi, totesikin, että kolme kanta toivottavasti sukeutuu nopeaksi. Kiitän esittelijää. Menemme kohtaan seitsemän. Kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kello 27. huhtikuuta komissio hyväksyi raportin toimielinten välisestä sopimuksesta ja ehkäpä te voisitte nyt kertoa, minkälaisia tuntoja tämä raportti herätti. Ja sitten, jos liitymme vielä, menemme vielä kohtaan kahdeksan samalla, se koskee teknistä mukautusta. Raimer. Ja, Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä kohtaan kahdeksan tulee, niin tässähän on 16 ja 17 kohdat toimielinten välisessä sopimuksessa. Se on tekninen sopeutus lähinnä komission tehtävä ja pyytäisin komissiota jälkeenpäin puhumaan tästä aiheesta. Erityisesti hän on kyse mukautuksesta BKTLn muutoksista, erityisesti kolmen jäsenvaltion osalta, liittyen siihen, miten kohesiopolitiikka muuttuu näissä jäsenvaltioissa. Mitä komission kertomuksen tulee talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimintojen sopimuksen toiminnasta, haluaisin sanoa muutaman seikan. Ensinnäkin perus esitykseen olen melko tyytyväinen, koska pitkälti siinä esitellään täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat, joita olemme kohdanneet viime vuosina. Ne on esitelty melko hyvin. En ole hirvittävän innostunut poliittisista johtopäätöksistä, jotka syntyvät tuosta. yksittäistä arviointikappaleet ja siellä on sitten tuotu julki kanta, mielipide siitä, mutta miten voidaan sitten parantaa toimintaa? Se vähän on vielä epäselvää tästä arviosta, jonka komissio on esittänyt. Komissio asiakirjan lopuksi on kirjoittanut, että tässä esillä olevien vaihtoehdojen pohjalta esitetään ehdotuksia, kun on riittävän selkeästi selvitetty, miten nämä vielä ole, auki olevat kysymykset vaikuttavat budjettiin. No, mielelläni haluaisin komissiolta nyt tietää, onko komissio valmis ottamaan huomioon osa näistä keskusteluista, kun puhutaan poliittisista sopeutuksista, joita syntyy, kun puhutaan toimijoiden välisestä sopimuksesta ja parlamentin asemasta – emme varmaankaan voi selvittää kaikkia näitä kysymyksiä vasta sitten, kun lähdetään keskustelemaan tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä. Yhden kysymyksen haluaisin ottaa heti aluksi esiin. Yksi asia, josta olen todella nyt ymmälläni. Aloitan vähän nyt lopusta. Kun puhutaan ongelmista, jotka liittyvät marginaaleihin, jotka ovat pienenemään päin tai joita ei ole ylipäätään. Ja ajatella, mitä vaihtoehtoja on, kun halutaan rahoittaa uusia poliittisia prioriteetteja, EU 2020-strategiaa tai ilmastonmuutoksen vastaisista toimista ennen tai jälkeen vuoden 2013 ITER-kysymys tai paljon muita kysymyksiä ja sitten kun puhutaan siitä, että on erilaisia vaihtoehtoja lisärahoituksen saamiseksi, perinteiset vaihtoehdot, määrärahojen siirtot, perinteinen joustoväline, jolla on vaikutukset, sopeutus sitä, että korotetaan jostain, leikataan jostain tai hiukan korotetaan – 2007-2013 kokonaiskattaa. Sitten ongelmallinen kohta muut rahoitusmahdollisuudet, esimerkiksi Euroopan investointipankin lainat tai rahoitus jäsenvaltioiden kautta voisivat olla mahdollisuuksia, joita voitaisiin tarkastella. Minä kyllä aina tuen sitä, että ajatellaan vaihtoehtoja. Järkevän aivoriihitoiminnan kautta pohditaan vaihtoehtoja – ja arvioidaan niitä poliittisesti, katsotaan mikä olisi parhaiten toteutettavissa, koska lopultahan on pyrittävä pääsevään myöskin kompromisseihin, mutta tästä nyt kyllä puuttuu, kun puhutaan teoreettisista mahdollisuuksista, niin jään kaipaamaan tässä komission kantaa siitä, mihin komissio prioriteettina tässä lähtisi. Monista kysymyksistä on keskusteltu kriisistä ja muista sitten sanotaan, että tässähän on vielä mahdollisuutena se, että rahoitetaan yhteisen budjetin ulkopuolelta. Tämä on kyllä mielestäni hyvin vaarallinen perusolettamus. Artiklat 310 ja 311, miten näitä sopimuksessa kunnioitetaan, kun puhutaan, että jokaisen budjettivuoden osalta päätetään yhteiseen tulosta ja menoista. Artiklassa 311 sanotaan, että unio toimii niin, että käytettävissä olevia varoja käytetään toimiin, jotta voidaan toteuttaa sitä politiikkaa, jota unionissa, josta unionissa on sovittu. Tämä ei nyt sovi mielestäni ihan yksin. Tai komissio on tässä poliittisesti liian varovainen, mutta tämä on vaarallinen merkki, kun ajatellaan tulevia neuvotteluita neuvoston suuntaan. Todella pyytäisin komission edustajia tai komission jäsentä täsmentämään tätä, koska tämä on jonkinmoisessa ristiriidassa artiklojen 310 ja 311 sanoman kanssa ja olemme yhteisömenetelmästä siirtymässä meikö kauas. Tietenkin minäkin tiedän sen, että tämä ei ole helppoa, kun ajatellaan viivästyksiä, joita on tapahtunut, että voidaan antaa arviot ajoissa siitä, minkälaisia budjettivaikutuksia Lissabonin sopimuksen kautta syntyy. Komissio on sanonut, että ensin tarvittavat säädökset pitää valmistella ja arvioida tarkkaan taloudellisia vaikutuksia. No, tarkat arviot, se on ihan tarpeen, mutta me olemme keskustelleet monet kerrat ja katson tässä koordinaattoreiden suuntaan, miten voimme saada sopimuksia ulkosuhdehallinnosta, jos ei toimielinten välisessä sopimuksessa, kun puhutaan toimintatavasta, ei saada selvitettyä tiedonantomekanismeja ja entä budjettivaikutukset, jotka liittyvät uuteen työrakenteeseen, ilman sovitaan luvuista ja keskipitkän aikavälin budjettisuunnittelusta tulevalle kolmelle vuodelle – Eihän tätä ilman oikeastaan minkäänlaista kunnosta päätöstä voida tehdä. Tässä pitää saada nyt vähän vauhtia tai muuten tulee kolme vuotta peräkkäin hyvin hankala budjettimenettely, jota emme tarvitsisi näissä oloissa tällä hetkellä. on tämän selkeästi myös sana. Toisaalta komissio, mitä tulee täytäntöönpanoon ja eri sopimuksen kohtien toteutumiseen. Ihan totta on se, että usein hyvin monimutkaisten menettelyiden kautta on voitu hyväksyä budjetti ajoissa aikataulun mukaan, mutta aivan oikein sanotaan myös, että kun ajatellaan menettelyitä ja sitä kun tarkastellaan esimerkiksi Galileoa ja elintarvikevälinettä ja niin edelleen, olisi tarvittu oikeastaan enemmän aikaa ratkaisun löytämiseen – Oikeastaan tämä osoittaa sitä, että meidän pitäisi katsoa nykysopimuksen vaikutuksia. Voidaan sanoa, että lopulta saadaan vielä joitain ongelmia lisää, mutta se aika ja energia, jota olisi käytetty ja ajattele, mistä summista on kyse verrattuna siihen, mistä summista tänä päivänä kaiken kaikkiaan puhutaan. Me, tämä ei ole oikein enää sopusoinnussa. Joissain yhteyksissä pitää varmasti voida toimia vähän rivakammin. Ja tämä liittyy vähän tuohon puolivälin arviointiin, miten voidaan nähdä, miten tiettyjä rahastoja käytetään, miten tämä toteutuu globalisaatiorahasto, solidaarisuusrahasto tai hätäapuvaraus. Siis miten lähdetään toimimaan, miten mobilisoidaan näitä varoja. Tämä liittyy myöskin Lissabonin sopeutukseen ja puolivälin arviointiin. Siitä on vedettävä välttämättömät johtopäätökset. Mitä menettelyyn tulee, sen sopeuttamisen olisin tässä komission kanssa ihan samaa mieltä. Kun puhutaan monivuotisista rahoituspuitteista, tavoitteista ja joustavuudesta, niin tässä meillä on tietenkin muutamakin haaste edessä, kuten koslodoin rahoitus, uusien rahoitusmarkkinavalvonta, viranomaisten aikaansaaminen. Katson tässä kollega Abadin suuntaan myöskin, kun puhutaan valvontatoimista. toimista osittain kai nämä asiat on jo otettu huomioon, mutta ITER-projektista puhutaan myöskin ja monista muista, joten tässä pitää nyt vain selkeästi ymmärtää se, että käytettävissä olevat marginaalit erityisen tärkeissä otsakkeissa ovat lähentymässä tendenssinomaisesti nollaa. Ja oikeastaan otsakkeen kaksi leikkaaminen ja se, että tuetaan muita otsakkeita. Tämä ei ole oikeastaan enää mahdollista samantyyppisesti kuin viime vuosina on toimittu. On muistettava, että 8,5 miljardia suurin piirtein näiden eri toimien kautta viime vuosina on saatu käyttöön. Haluaisin vain muistuttaa sitä, että tammikuussa 2005 aikanaan, kun lähdettiin neuvottelemaan Itävallan puheenjohtajakaudella, esitettiin asiakirjassa, sanottiin, että me tiedämme, että tästä ei tule yksinkertaista muuttaa Euroopan neuvoston johtopäätöksiä, mutta 12 miljardia ainakin lisää tarvitsemme, sanoin esittelijänä. Ja silloin sanottiin, että, että parlamentin esittelijä on tullut hulluksi. Nyt ollaan 8,5 miljardissa, joten parlamentin nimissä kyllä haluaisin sanoa, että alusta asti me olemme pyrkineet tekemään vakavasti otettavaa työtä. Komission oikein riittää myöskin siihen, että otsakkeet 1 A ja 3, erityisesti ja 3 B ja otsake 4 on melko merkittävissä vaikeuksissa. Meidän on lähdettävä siitä, että ajatellen koko Euroopan ulkosuhdehallinnon maahanmuutto niin sillä tietenkin on vaikutuksia otsakkeeseen neljä ja myös otsakkeeseen viisi. Minä yksinkertaisesti epäilen sitä, voidaanko nykyrahoituspuitteissa kattaa nämä vaatimukset. Jos komissio sitten kirjoittaa, että tämän lisäksi ei ole mahdotonta, että ulkosuhdehallinnon luomiseen tarvitaan lisävaroja, niin minä kyllä toivoisin, tässä neuvotteluvaiheessa vähän lisäselvyyttä. Eli jos toisaalta ajatellaan tässä vaihtoehtoja, niin kyllä ulkosuhdehallinnon osaltakin olisi voitu pohtia muutamaa rahoitusmallia vaihtoehtoa. Näin ei kuitenkaan tällä kertaa ole tehty. Sanonkin jo lyhyesti jotain eri rahastoista. Komissio analysoi oikeastaan ihan järkevästi tätä kaikkea, mutta uskoisin, että nyt kun puhutaan nykytoiminnasta, niin pitäisi käydä myöskin keskustelua siitä, miten näiden rahastojen varoja saadaan käyttöön. Tarvittaisiinko lisävaroja? Miten voidaan tarkastella nykytoimintatapoja? Se olisi tarpeen, kun ajatellaan esimerkiksi globalisaatiorahaston käyttöönottoa. Kysytään sitä, mihin, mistä varat tulevat globalisaatiorahastoon Sama koskee solidarisuusrahastoa ja muita. Joustovälineestä puhutaan myös. No ihan hyvä voidaan sanoa, että joustavuusväline nykyrahoitusnäkymien alla antoi meille enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin, mutta komissio myöskin viittaa siihen, että esimerkiksi vuonna 2010 115 miljoonaa oli jo raja Kun puhutaan siitä, että halutaan tai että on lainsäädännöistä jousto ja tämä antaa budjettivallan käyttäjille mahdollisuuden siihen, että 5 prosenttia monivuotisista, voidaan poiketa 5 prosenttia monivuotisista suunnitelmista. Tämä on aihe, jota voidaan käsitellä ainoastaan budjettivaliokunnassa, vaan tämän parlamentin muissakin valiokunnissa esimerkiksi kun ajatellaan monivuotisten ohjelmien puoliväliarviointia. Minä olettaisin, että voimme odottaa myöskin parlamentin muilta valiokunnilta, että kun valmistellaan tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä, niin myöskin muilta valiokunnilta ja ehkä tämä pitäisi ottaa päätöslausema, joka koskee vuotta 2011, niin 2010 viimeistään 2011 pitää puolivälin arvio saada monivuotisista ohjelmista. Tätä valitaan, työtä valitaan komissiolta myöskin meidän valiokunniltamme, kun ajatellaan esimerkiksi, mitkä ovat prioriteettimme, missä on kysymyksiä, jotka liittyvät subsidiariteettiin, missä on alikäyttöä, missä ohjelmat eivät käytä käytettävissä olevia varoja. Parlamentin pitää tehdä vakavasti otettavaa työtä parlamentin valiokunnissa. Ehkä puheenjohtaja valiokunnille voitaisiin vielä riittävän varovaisesti tietenkin muistuttaa tästä tärkeästä tehtävästä ja myöskin huolehtia näin siitä, että tämän budjetin osalta voidaan toimia uskottavasti. Mielenkiintoista, että komissio kirjoittaa, että ottaen huomioon, miten paljon – varoja tarvita, niin joustovälineen suurin ongelma on varojen riittävyys. Selkeästi hän tässä ymmärretään ilmeisesti se, että marginaaleja ei enää oikein ole. Kuitenkin on saatava aikaan jotain lisää tulevan kolmen vuoden aikana, joten nykyjoustoväline tuskin tässä riittää Muutenhan me neuvoston hyväksynnällä tässä vaiheessa jo rikomme sopimusta, jonka mukaan joka otsakkeessa on oltava marginaalit yllättäviä menoja varten, riittävät marginaalit. Koskaan ei kunnolla määritelty sitä, miten suuri tämä marginaalin tulisi olla, mutta joka tapauksessa, koska mikä muu ei ollut mahdollisuutta, paketissa, joka solmittiin joskus marginaalit neuvoston kanssa neuvoteltaessa lähestyvät nollaa, koska muuten ei olisi päästy sopuun. Miten tätä aihetta käsitellään tulevaisuudessa, että on riittävät marginaalit ennakoimattomia menoja varten? Onko nyt rahoitettu kaikki niin niukasti, että nämä asiat on jätettävä huomiotta seuraavan kolmen vuoden aikana? Tässä on ajateltava sitä, mikä on komission esittämä analyysi ja tämä pitää myöskin selkeästi muotoilla niin, että nähdään poliittiset vaikutukset, kun pohditaan sitä, miten voidaan huolehtia riittävästi marginaaleista. Ehkä pitäisi esittää prosenttiluvut otsakkeissa ajatellen jokaisen kategorian kattoa, otsakkeen kattoa. Meidän pitäisi myöskin keskustella, kun puhutaan toimijoiden välisessä yhteistyöstä budjetissa – meidän pitäisi huomata, että tällä hetkellä meillä on ongelma myöskin tuosta kohdasta 22 nykyssopimuksessa, kun puhutaan 0,03 prosentista VKT. Sopimusten mukaan tätä voidaan ehkä tulkita toisin, tai ehkä joudutaan tulkitsemaan sitä toisin kuin tähän mennessä on tehty. Tätä on työstettävä niin, ettei tasapaino järky tai jää huomiotta ja niin, että joustovälineen uudelleentarkastuväline lähestyy myös nollaa. Pitää ajatella siis myös sitä, mitä sen sijaan voidaan tehdä ajatellen marginaaleja, tarvittajan marginaaleja tai sitä, miten joustovälinettä muutetaan mahdollisesti myös vuosittaisia kattoja budjeteissa ja varauksia, joita luodaan. Näistä aiheista varmasti täällä budjettivaliokunnassa myös keskustellaan perinpohjaisesti, jotta sopimusneuvotteluissa voidaan käsitellä näitäkin aiheita tarkkaan eikä jäädä odottamaan – seuraavia monivuotisia rahoituskehyksiä. Tässä lyhyesti puheenjohtaja ensimmäiset huomioni. Myöskin tämän kertomuksen pohjalta tärkeää on se, että ennen neuvotteluita suurista kysymyksistä kesäkuussa myöskin lähestytään näiden yksittäisten kysymysten pohjalta, jotta keskusteluissa voidaan ottaa nämä mukaan, kun arvioidaan tätä kertomusta. Ja näin budjettivaliokuntana me voimme myöskin esittää poliittiset vaatimuksemme, jotka ovat tärkeitä Lissabonin poliittisten sopeutusten takia. Ajatellen myöskin puoli ja välin arviointiin liittyviä odotuksiamme. Kiitos. Merci, monsieur le rapport. Kiitoksia. Esittelijä Anne Jensen on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Raimerille myös Mielestäni myös tämä on todella hyvä kertomus komissiolta. Se antaa selkeän kuvan tilanteesta. Se myös selittää, miksi on niin tarpeellista, että pidämme yllä paineen komission suuntaan, jotta saadaan aikaiseksi rahoituskehyksen arviointi. Kirjallisessa kysymyksessä myös teimme näin. On monia asioita, joita teimme jo, äh, jonka, jotka tiesimme jo, esimerkiksi markkinoinnit ovat tiukat, ähm, luokka yksi, ja komissiohan selitti myös, että on yksi ohjelma, joka maksaa itse asiassa miljardi euroa, mutta tähän ei ole rahoja. Mistä nämä rahat saadaan? Me tiedämme, jokainen meistä tietää, varmasti myös, että Galileon kanssa on ongelmia. Galileossa tarvitaan myös lisää rahaa. On virastoja, joita ei rahoiteta, jotka pyytävät myös lisää rahoitusta. Me olemme pystyneet käyttämään maatalouspolitiikkaa. Siinä on ollut ylijäämä rahaa edellisenä vuosina. Nykyään ei enää niinkään paljon. On hieman eroa tämän kertomuksen arvion ja vuoden 2001 talousarvion esityksen välillä. Tässä kertomuksessaan sanotaan, että tulevisena, tulevina vuosina vuoteen 2013 mennessä meidän ehkä pitää käyttää tätä rahoitus kurinalaisuusmekanismia, että siis maatalouden rahoitus menee kattoon asti. Tämä näyttää, että on tulevia ongelmia myös tällä alalla, joten jopa sielläkin löytyy siis haasteita. mielestäni meidän todellakin pitää nyt ottaa kaikki keskustelun alaiseksi. Tässähän ei puhuta Lissabonin sopimuksen uusista vaatimuksista, paitsi ehkä ulkosuhdehallinnosta, mutta ei mainita ollenkaan äm, muita uusia politiikkoja, jotka ovat uusia Lissabonin, Lissabonin sopimuksessa. Me tiedämme, että kun keskustellaan joustovälineestä, niin se näyttää myös, että, että tämä ei riitä. Sidoniahan mainitsi, että EUn talousarvio on erilainen kuin jäsenvaltioiden talousarvio, sillä ei ole alijäämää, se, sillä on aina ylijäämä. Tämä on valtava ero. Paitsi maatalousalalla se on hankkeiden talousarvio. Ja nämä ovat ajallisesti rajattuja. Ei, ei ole helppoa keksiä uusia asioita. Ja meidän kätemme ovat sidotut, sillä ei ole lisämarginaalia olemassa. Jos ihmisillä on siis uusia ideoita, ne pitää sitoa tiettyihin hankkeisiin, jotka ovat olemassa. Tämä on todellakin ongelmallista. Tiedän, että on vaikeaa pyytää lisä, lisää rahaa tällaisessa tilanteessa, jossa olemme taloudellisesti, mutta meidän, meillä pitää olla silti rehellisyyttä. Meidän pitää puhua rehellisesti asioista, jotta tiedämme, missä menemme. Tällä hetkellä me huijaamme toisiamme, kun pidämme kiinni siitä faktasta, että haluamme jatkaa tiettyjä äm, politiikkoja ja rahoitustahan ei ole perusteltua. Oui. Kiitoksia, Ann. No, monivuotisten rahoituspuitteiden perusteella saatu kokemus osoittaa, että kansallisten ja EU-budjetin välillä on suuri ero. Kansallinen talousarvio on vuodeksi, Euroopan unionin seitsemäksi. No hiukan tässä liioittelen, mutta ainakin me Teeskentelemme, että tämä budjetti lyödään lukkoon kuitenkin, tai puitteet lyödään lukkoon seitsemäksi vuodeksi. Se ei ole enää kestä teknisesti eikä poliittisesti. Jöran Färm. Thank you. Um, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin paljon kiitoksia Römer Bögelle. Olen pitkälti hänen analyysinsä kannalla. Minunkin mielestäni komission kertomus on erittäin hyödyllinen. Olenkin kuitenkin huolissani kun katsotaan komission johtopäätöksiä, niin siellä esitetään, että on kolme vaihtoehtoa, että käytetään, muutetaan, siirretään paikasta toiseen, käsitellään uudestaan, tai ITERin tai ilmastonmuutoksen kahden alan osalta lähdetään uusiin toimiin. Tämä on liian passiivinen kanta. Katsotaan vaikka Sidonian mietintöä. Monet politiikan alat ovat käytännössä mahdottomia rahoittaa ilman uudistusta, paitsi keskeisimmät ITER tai ilmastonmuutos, siis näiden lisäksi. Joten tämä on aivan liian passiivinen kanta johtopäätöksenä. Varmasti paljon aktiivisemmin joudumme puuttumaan tähän kysymykseen riippumatta ITERistä ja ilmastonmuutoksesta. Tässä ei ole vaihtoehtoja. Nämä ovat aivan välttämättömiä. Tässä tarvitaan uudistuksia, uudelleen tarkastelua, mutta se on tehtävä joka tapauksessa. Tämä ei ole tämä johtopäätös komissiosta, joka on mielestäni vähän ongelmallinen tältä kannalta. Mielestäni meidän pitäisi myöskin ajatella, olen siis Amerikan kanssa samaa mieltä analyysistä, mutta miten käsittelemme konkreettisempia ehdotuksia, koska se tehdään? Tämä on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan vuoden 2011 budjettia myös. Meidän nyt pitää todella pohtia sitä, miten ja koska käsitellään näitä konkreettisia ehdotuksia, jos vaaditaan komissiolta ehdotuksia ennen ensimmäisen vuosipuoliskon loppua. Mutta jos tätä ei ole saatu, niin vastausta ei ole saatu, niin mitä sitten tehdä? Meillä on suullinen kysymys nyt pöydällä, mutta sitten hyvin pian meidän pitää siirtyä yksityiskohtiin, miten toimitaan ja koska, koska muuten päädymme hyvin hankalaan tilanteeseen. Kiitos. Merci, Göran. Kiitoksia, Göran. Ja Helka on pyytänyt puheenvuoroa. Äh, Halutaanko esittää kysymyksen monivuotisesta rahoituspuitteesta? Kiitos. Ähm, haluaisin ensinnäkin kiittää komission, komissiota kertomuksesta ja Raimeria puheenvuorosta. Sitten nämä tavoitteiden konfliktit tässä asiassa. Tehän tiedätte, että minun mielestäni EUn talousarvion tarkastelu on tarpeellista, jos yritetään rahoittaa uudet hankkeet ja jos yritetään vastata tähän kriisiin, ilmastonmuutokseen, uudet, uusi työllisyys, uudet materiaalit ja nuorisotyöttömyyden torjunta. Kaikki, kaikista näistä on puhuttu ja näihin kaikkiin asioihin tarvitaan rahoitusta ja tällaisella talousarviolla tämä ei onnistu. Muutenhan me emme tarvitsisi, tarvitsisi näitä muutoksia. Tämä siis on toisaalta kaikkien, kaikkien meidän erimielisyyksiemme äm, ohella meidän konsensuksemme, me tarvitsemme siis rahoitusta uusille painopisteillemme. Mikä siis on realistista tällä hetkellä? Me emme voi ottaa velkaa, se on oikein ja se on tietysti tärkeää. Meidän talousarviomme on rajallinen, mutta toisaalta joustavuus, jos olemme sen saaneet, olemme sen saaneet viime vuosina sitä kautta, että jäsenvaltiot ovat antaneet meille uutta rahaa ja olemme jäsenvaltioissa uusissa instansseissa saaneet ottaa lainaa. Me siis olemme viime vuosina ja viime vuosikymmeninä eläneet ehkä yli varojemme siinä suhteessa, että olemme tehneet enemmän velkaa, ottaneet enemmän velkaa. Saksassa vuonna 2011 näin ei voida enää jatkaa, sillä me olemme sopineet velkajarrusta. Emme siis voi rahoittaa toimiamme uudella velalla. Niinpä meidän, niinpä tällä pitää olla myös vaikutuksia EU-talousarvioon. Eli Saksan tai muiden jäsenvaltioiden valmius antaa lisää rahaa EU-talousarvioon. Mitä mikä siis on seuraus näistä yhteisistä päätöksistä esimerkiksi Galilean suhteen. Tämähän tarkoittaisi näiden pienten marginaalien suhteen, että, että pitäisi saada lisää varoja talousarvioon. Mä voimme olettaa, että tällä hetkellä tämä ei ole todellakaan realistista, vaikka me voisimme sitä toivoa. Mitä tästä siis seuraa? Toisaalta on se mahdollisuus, että EUn talousarviossa, jos ei ole enää, ei ole enää varoja, että jaemme varoja uudelleen. Tämä olisi vaikea tehtävä, sillä mehän haluamme rahoittaa ne hankkeet, joista me olemme päättäneet, ja meillä ei olisi enää silloin varaa niihin. Toinen strategia tai tavoite voisi olla se, että olisi mahdollisuus jäsenvaltiolla, vaikka se julkisen talouden kannalta on ongelmallista, että siis saisimme jäsenvaltioista enemmän rahaa, koska oltaisiin vakuuttuneita siitä, että tämä olisi kaikkia hyödyntävä tilanne. Eli saavutettaisiin enemmän kuin vain yksittäisen jäsenvaltioiden toimilla. Tästä mielestäni pitää keskustella vakavasti. Meillä, me olemme täällä vuonna 2007, kun päätimme rahoitusnäkemistä. Me olemme puhuneet puolivälin arvioinnista ja kaikki, kaikki painopisteet tulevat tarkastelun alais, alaiseksi. Tämä oli poliittinen tavoitteemme ja olen itse kannattanut sitä aina, mutta nyt tällä hetkellä neuvosto ei näytä olevan enää kiinnostunut siitä. Suuri kysymys onkin nyt, päästäänkö tähän ollenkaan, tähän arviointiin. Ja on olemassa se riski, että yhä vähemmän pystymme vastaamaan tämänhetkisiin haasteisiin. Miten voimme siis täyttää nämä, tarpeellis- nämä poliittiset tarpeet ja saavuttaa meidän tavoitteemme, jos neuvosto ei ota tätä vakavasti? Mielestämme tarvitsemme tässä avointa strategista keskustelua seuraavina kuukausina saatamme muuten joutua pattitilanteeseen. Merci Helga. Kiitoksia Helga. Ja sitten Salvador Garriga. Brevemente, presidente, porque... <clears throat> Niin lyhyesti puheenjohtaja. Monet kollegathan ovat jo esittäneet näkemyksensä komission raporttiin. Niin. Mehän tiedämme jo, mitkä tämän valiokunnan rajoitteet tulevat olemaan jatkossa ja siksi osittain meidän täytyy muuttaa keskustelumme painepistettä niin, että tulemme puhumaan tulorakenteista. Tämä tarkoittaa sitä, että emme tule luomaan uusia yhteisön rahoitusresursseja, vaan kyse on siitä, että täytyy saattaa tasapainoon toisaalta yhteisen, toisaalta kansalliset budjetit. Puheenjohtaja Suur muun muassa viittasi tähän samaan ajatukseen. Tämä ajatus voisi olla ehkäpä tämän valiokunnan kaikkein arvokkain kontribuutio, kun keskustellaan monivuotuisista rahoituskehyksistä. Meidän täytyy osoittaa, että se mitä teemme, tai ainakin osa siitä mitä teemme Euroopan unionin tasolla, voi luoda säästöjä. Vain tällä tavalla me voimme jatkossa täyttää omat tarpeemme. On ihan totta se, mitä muut kollegat ovat sanoneet. meillä on hankkeita, joita ei ole riittävästi rahoitettu. Ei se vetele, että me joka vuosi eläisimme eh, maatalouden tähteillä. Tulevina vuosina se ei enää tule toimimaan. Joten ainoa ratkaisu on löytää uusi tasapaino kansallisten budjettien ja EU-budjetin välillä. Lähitulevaisuudessa jo. Kiitoksia Salvador. muutama kommentti minultakin. On selvää, että tämän päivän keskustelu on ehkäpä vinksahtanut hiukan siihen tilanteeseen, joka nyt on ollut olemassa viimeksi kuluneiden parin vuorokauden aikana. Mutta emme vielä tiedä, millä tavalla tästä uudesta tilanteesta täytyy puhua. Muutama esimerkki. Tällä hetkellä meillä on sellainen näppituntuma, vaikutelma heti tämän kriisin ja suunnitelman jälkimainingissa, joka varmastikin on vaikuttanut markkinoihin hyvin, niin meillä on sellainen vaikutelma, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy noudattaa äärimmäisen tiukkaa budjettipolitiikkaa. Ja meidän, täytyy ol, meidän tulee olemaan, meillä tulee olemaan vaikeaa vedota sen puolesta, että kaikkien muiden budjettien täytyy mennä alaspäin, paitsi Euroopan unionin budjetin. Se oli, vaikuttaisi vähän pessimistiseltä. Ja meidän täytyy kaikkien todeta, että paras keino toimia tämän tervehdyttämissuunnitelman ohessa on saada aikaan mahdollisimman tiukka eurooppalainen budjetti, mutta on myös toisia mahdollisuuksia. Aina aikaan kolme päivää sitten kaikki eurooppalaiset johtajat ja kaikki juristimmekin selittivät että Eurooppa ei voi velkaantua. Minä itsekin sanoin, että ö, näin ei ole. Artiklassa 122 ei säädetä velkaantumismahdollisuudesta, mutta voidaan, sen perusteella voidaan antaa eurooppalaista rahoitustukea. Ja nyt on tehty päätös, nyt juristit pohtivat, että onko tämä nyt perussopimuksen mukaista. Se on juristin rooli juristien täytyy osoittaa kuitenkin, että, tai siis meidän täytyy kuitenkin juristeille osoittaa, että kaikki on mahdollista, jos on poliittista tahtoa. Ja täytyy, tarvitaan siis hyviä poliitikkoja, jotka voivat sitten kertoa juristeille, miten toimia ja selittää, että perussopimusta ei ole rikottu. Sitä kohtaan ei ole rikottu. Nyt on mahdollista että Euroopan unioni tukee tilannetta, jos kansallisia budjetteja on hoidettu huonosti, mutta poliitikkojen täytyy selittää, että samanaikaisesti kuitenkaan Euroopan unioni ei voi antaa rahaa Euroopan unionille, joka on hoitanut budjettiaan hyvin. Meillä on kuitenkin monia hankkeita, jotka ovat hyviä hankkeita, jotka ovat omiaan tukemaan kasvua, ja ne, ne täytyy yhdistää hyvään tervehdyttämissuunnitelmaan, joka on tiukka. Ja heti kun tämä ehdotus tehtiin, niin me kaikki sanoimme, että siis aiemmin me puhuimme eri asioista, mutta nyt tilanne on erilainen ja nyt saattaa käydä sillä, sillä tavalla, että Euroopan unionin budjettiin tulee vaje, ja se johtuu neuvoston tekemästä päätöksestä. Ja siksi puhuin äsken tästä taseen ulkopuolisesta ongelmasta. Aina voidaan sanoa, että, että tämä liittyy yhteisön rahoitukseen, mutta ei yhteisön budjettiin. Miten niin ei? Toki meidän täytyy myöntää, että kyse on Euroopan unionin budjetista ja täytyy esittää poliittinen kysymys. Euroopan unionihan, eikö Euroopan unioni lainaa ainoastaan niille maille, jotka ovat huonosti hoitaneet omaa budjettiaan. Eikö Euroopan unioni voi lainata myös itselleen? Nyt se, mitä on tapahtunut viime päivinä, on muuttanut koko pelisääntöjä, koko pelipanoksia. Toki meillä on aika tiukka suunnitelma tässä edessä. Yksi vaihtoehto on se, että me kaikki aivan anorektisesti säästämme, mutta on muitakin vaihtoehtoja. Mm. Ja tämä varmasti hymyilyttää Helgaa. Ja sitä en todellakaan voi vastustaa. Eli me voimme sanoa, että jos me hyväksymme sen ajatuksen, että jaamme roolit yhteisön rahoittamisessa keskenämme ja jäsenvaltioiden kesken, niin meidän täytyy saada myös valtiovarainministerit hyväksymään ja jäsenvaltioiden talousarviovaliokunnat hyväksymään tämä ajatus. Me haluamme olla tiukkoina. Me emme ole lisänneet määrärahoja muuta kuin yhdellä alalla. Ja meidän täytyy toimia Lissabonin sopimuksen ö, artikloja ja tämä alue on ympäristö energiapolitiikka ja ympäristö. Meidän täytyy toimia niin, että voimme säästää energiaa, käyttää pikemminkin puhtaita energialähteitä. meidän täytyy saada aikaan tutkimusohjelmia, jotka liittyvät energiatehokkuuteen. Ja tällä tavalla vuodesta 2013 ryhdytään Ähm, myymään kasvihuone, siis ryhdytään käymään huutokauppaa kasvihuonekaasulla ja päästö, niiden päästöoikeuksilla. No tämä ei minun ensimmäinen poliittinen valintani olisi ollut, mutta se on yksi vaihtoehto. Ja meidän täytyy saada jäsenvaltiot ymmärtämään, että että sillä hetkellä, kun me kaikki olemme samassa tilanteessa, niin meidän täytyy pohtia, miten voimme tehdä yhteistyötä niin, että löydämme yhteisiä ratkaisuja, johon osallistuvat myös jäsenvaltiot ja johon myös osallistuu Euroopan parlamentti. Ja tällä tavalla me voimme saada aikaan myönteistä vaikutusta ilman, että se maksaa ylimääräistä eurooppalaiselle veronmaksajalle ja sillä tavalla, että se ei pahenna velkaantumista. Halusin vain kiinnittää huomioon tähän. Tänä päivänä on aika vaikea tehdä mitään johtopäätöksiä. Emmekä me voi tänä päivänä sanoa samoja asioita, joita olisimme voineet vielä viime viikolla sanoa. Meillä on suullinen kysymys, joka on edelleen pätevä, ja esitämme sen neuvostolle ja komissiolle, ja keskustelemme siitä seuraavassa täysistunnossa, toukokuun kakkostäysistunnossa. Se varmasti antaa meille avaimet tehdä jotain johtopäätöksiä jo kesäkuussa. Ja toivottavasti Euroopan komissio siihen mennessä on tehnyt meille ehdotuksen. Näen, että pääosaston johtaja tuolla hymyilee. En tietenkään aio pakottaa häntä vastaamaan, mutta toivottavasti komissio siihen mennessä on ehdottanut meille uutta tekstiä siinä hengessä, mitä tämäkin valiokunta toivoo ja mitä suullisessa kysymyksessä tullaan esittämään. Eli että rukataan rahoitusnäkymiä. Hyvät kollegat, voimmeko nyt jättää tämän tähän? Ehkä, ehkäpä Raimer Böke vielä käyttää puheenvuoron. Raimer. Also in der Tat, äh, Todellakin näiden kehitysten valossa tietysti myös meidän menettelymme muuttuvat täällä parlamentissa. Tämä koskee tietysti myös suullista kysymystä ja tulevaa menettelyä. Tästähän ei ole mitään epäilystäkään. Puheenjohtajan huomiot olivat siis todellakin oikeita tässä suhteessa. Sen se vielä toistaa. Haluaisin vielä kollegalleni sanoa, että meidän tulee todellakin tarkastella tarkasti sitä, miten nyt, miten, minkälaiset taloudelliset vaikutukset ovat Lissabonin sopimuksessa, ei pelkästään ulkosuuden hallinnossa. Tästähän pitää vielä keskustella. Tämä paketin osakin tulee siis keskustelun alaiseksi meille. viimeisintään siis keskusteluissa neuvoston ja komission kanssa käsittelemme tätä asiaa. Miten etenemme tarkistusten muotoilussa komission kertomukseen sekä monivuotisessa rahoituskehityksessä että, että näissä teknisissä mukautuksissa. Haluaisin tehdä selväksi, että rahoituskehyksen mukautuksessa me käymme todellakin vakavia keskusteluja toisten toimielinten kanssa. Toivottavasti saamme sopimuksen neuvoston kanssa ja, ja aikapaineen takia tietysti molempien toimielinten pitäisi keskustella tästä etukäteen. Niinpä meidän pitää siis neuvotella vakavasti, jotta saamme ennen budjettisovittelumenettelyä tuloksen aikaiseksi syksyllä. Ja mielestäni on todellakin tärkeää, että me myös saamme painopisteemme tähän mukaan. Kiitos. Merci. Merci. Kiitoksia, Raimer. Ehdotan, että menemme kohtaan yhdeksän esityslistalla. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto on kyseessä. Tähän liittyy kaksi seikkaa. Ensinnäkin, ensinnäkin varojen käyttöönotto tekniseksi avuksi komission aloitteesta ja sitten tällainen klassisempi ulottuvuus, joka liittyy useiden jäsenvaltioiden pyyntöön. Tämä on ensimmäinen keskustelu jota käymme nyt Barbara Materan äh, mietinnöstä. Mm, volevo porre all'attenzione dei miei colleghi la richiesta. Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiinnittää kollegoiden huomioon siihen, että globalisaatioraston varan käyttöönotto esitys tulee komissiolta ja se on aivan erilainen kuin mitä aikaisemmin on nähty. Tämä liittyy kohtaan, jossa puhutaan 0,3 prosentista vuosittaista globalisaatiorahaston summaa tekniseen apuun. Kyse on siitä, että katsotaan, toimiiko se todella ja miten tehokkaasti. Miljoona 500 000 euroa ja toimet tekniseksi avuksi voivat olla erityyppisiä. selvyyden, missä haluaisin sanoa, mistä on kyse valvonta ensinnäkin. Komissio tutkii tämän rahaston täytäntöönpanon toimintaa 250 000 euroa. Sitten tiedotus, internetin käyttö ja niin edelleen 240. Ja sitten tietopohjan luominen. Tutkimus siis, jonka pohjalta kerätään tietoa siitä, kuinka monet ovat menettäneet työpaikkansa ja sitten voidaan verrata eri kokemuksia, joita tässä on 50 000 euroa ja sitten tekninen tuki. Kokouksia on järjestetty komission teknisen, teknisten asiantuntijoiden ja jäsenvaltioiden edustajien välillä 70 000 euroa. Ja sitten parhaiden käytäntöjen vaihtaminen tässäkin eri kokouksia jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan saada tietoa eri asiantuntijoita ja voidaan valmistella asiakirjoja, joiden kautta voidaan sitten valmistella itse hakemuksia 240 000. Ja sitten itse arvio. Globalisaatiorahaston arviointi, noin 300 000 euroa. Tämän ei pitäisi johtaa sinänsä suurempiin ongelmiin. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että Työllisyysvaliokunta järjestää kokouksen 19. päivä viidettä ja äänestys järjestetään ensimmäinen kesäkuuta, eli päivää ennen kuin me äänestämme täällä valiokunnassa toinen päivä kesäkuuta. Me toivomme, ettei tässä tielle tule mitään esteitä, vaan että me ja työllisyysvaliokunta onnistumme hoitamaan tehtävämme. Kuten puheenjohtaja sanoi, Kolme pyyntöä on esitetty kahdesta jäsenvaltiosta globalisaatiorahastosta. Ensimmäinen pyyntö on Irlannista. Keramiikka ja kristallisektori, neljä yritystä kaiken kaikkiaan. 158 työntekijää ja tässä haluttaisiin 2,5 miljoonaa euroa reilusti ja sitten kaksi hakemusta Espanjasta. Ensimmäinen on keräminen teollisuus 181 yritystä 1600 työntekijää. 6 miljoonaa 700 000 euroa. Ja sitten lisäksi vielä Espanjasta – 36 yritystä, 567 työntekijää, miljoona 900 000 euroa. Tässäkin odotamme kannanottoa työllisyysvaliokunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Merci Barbara. Kiitoksia. Ei puheenvuoropyyntöjä. Kiitän teitä tästä selkeästä esityksestä. Ja aivan kuten Barbara sanoi, niin meillä on kaksi erillistä juridista instrumenttia. Toinen liittyy rahaston käyttöönottoon teknisen avun osalta. Ja me äänestämme EMPL-valiokunnassa ensimmäinen kesäkuuta. Ja sitten on kolme asiakirjakokonaisuuteen, jotka ovat nyt tässä pöydällä. Ensinnäkin irlantilainen, sitten on tämä valensianalainen ja Castilla La Manchalainen. Ja niiden osalta ö, takaraja on vähän merkittävämpi, koska ö, meidän valiokuntamme tämä tulee 21.–22. kesäkuuta. Kiitän Barbaraa. Nyt voimme mennä eteenpäin. Minä olen unohtanut muist... muistuttaa tästä kohdasta kuusi. Tämä on aika psykologisesti merkittävä unohdus. Kyse on lisätalousarviosta numero neljä vuodelta 2000. Yhdeksän sanoo puheenjohtaja. Oui, de 2010, pardon, de 2010. Vuosi 2010 hän se oli, korjaa puheenjohtaja. Lisätalousarvio numero 4 2010. Mutta äh, aiheena on vuoden 2009 ylijäämä. Eli on ylijäämää. Hyvä. Tämä voi ehkäpä odottaa. Esittelijä ei ainakaan ole paikalla. Harmi. Olen tosi pahoillani siitä, että äh, tuhkapilvi nyt viivytti esittelijän pääsyä paikalle. Jos kaikki ovat yhtä mieltä, niin odot, lykkäämme tätä. Salvador olisi valmis korvaamaan esittelijää, mutta tämä asiakirja on, kokonaisuus on niin mutkikas, että ehdotan, että emme nyt käsittele kohtaa kuusi. Meillä on muita mahdollisuuksia puhua siitä ja voimme tarkastella tätä kohtaa myöhemmin tämän uuden taloudellisen tilanteen valossa. Jöran. Could you... Tässä suhteessa ehkä puheenjohtaja tai joku muu voisi selventää, mitkä ovat vaihtoehtomme laillisesti, oikeudellisesti, onko meillä mahdollisuus viivyttää tai muuttaa tai hylätä koko tämä asiakirja tai asia. En tiedä, mitkä ovat oikeudelliset puitteet tässä. Euh, c'est justement. Niin, henkilöllisesti en nyt ole ihan varma. Esittelijä ei ole paikalla. Ja siksi ehdotan, että lykkäämme asiaa. Eihän meidän ole pakko tehdä päätöstä tänään. Meillä on pelivaraa. koska tähän saakka olen kuullut aika ristiriitaisia tietoja. Sen, mitä on kirjoitettu perussopimuksessa, mitä on kirjoitettu rahoitussäännössä. Ja sitten meillä on tämä niin sanottu herrasmiessopimus. Aina tähän saakka poliittisesti korrekti on koostunut siitä, että Euroopan komissio tekee, toteaa, että on ylijäämä ja sitten välittää tämän tiedon jäsenvaltioille. Mutta tämä edellyttää budjetti, budjettimenettelyä ja äänestämistä parlamentissa. Minä olen ihan yksinkertainen ihminen, enkä mikään juristi, ja demokratiassa emme voi sanoa, että sellainen aihe, joka alistetaan parlamentille äänestettäväksi ensinnäkin, ja parlamentin täytyy sanoa kyllä ja joka tapauksessa parlamentin äänestyksellä ei ole mitään seuraamuksia. Ei tämä ole mitään demokraattista meininkiä. Tämä voi ehkä olla jonkinlaista äh, asialaista meininkiä, mutta ei eurooppalaista. Ja jos parlamentissa äänestetään, koska menettely niin edellyttää, niin parlamentilla täytyy olla oikeus myös sanoa ei. Eli meillä täytyy olla mahdollisuus sanoa ei ainakin meillä täytyy olla oikeus päättää, että minä päivänä me teemme tämän päätöksen. Mutta tämä on henkilökohtainen näkemykseni, en ole juristi. No, joka tapauksessa teen sen johtopäätöksen tästä vuoropuhelusta, että varmasti meillä on vielä ylimääräisiä, ylimääräistä aikaa, voimme lykätä tätä käsittelyä niin että kaikille tulee selväksi myöskin juridinen tilanne. Salvador kuitenkin on tässä nyt turhautunut, koska hän haluaa selvästikin käyttää puheenvuoron. Haluatko? Por decirle, ya lo expresado usted con mucha brillantez. Eh, niin, ähm, tehän teitte selviksi tämän seikan tästä aikataulusta, että meillä on 42 päivää, eli meillä on siis runsaasti aikaa seuraavaan talousarvioon valiokunnan kokoukseen. Voimme siis päättää, muutammeko, hylkäämme tai hyväksymmekö tämän lisätalousarvion. 42 päivää siis meillä on aikaa seuraavaan ja seuraavaan kokouksen mennessä olemme varmasti saaneet nämä epäselvyydet poistettua. Ainsi. Ce qui nous permet de passer au... Kiitoksia Salvador, ja näin toimimme. Ja näin voimmekin mennä eteenpäin seuraavaan estylistan kohtaan. Annan puheenvuoron uudestaan Salvadorille. Hän korvaa toista esittelijää. Kyse on siis kohdasta 10, eikä vaikka? Le, le point 10 est ajourné. Il n'y a pas de virement au point 10. Ah bon. Siis me emme ole saaneet mitään tietoa kohdasta 10. No voimme lykätä myös kohtaa 10 sitten eteenpäin myöhempään aikaan. point 11. Kohta 11. Mahdollinen ö, siirtoesitys muiden pääluokkien osalta, mutta esittelijä on jo lähtenyt, joten en sitäkään käsittele. 12. Esittelijä ei ole paikalla, eikä meillä ole mitään juridista takarajaakaan, niin kaikeksi onneksi Jutta on kuitenkin paikalla. Hän tuntee tämän asiakirjan ja hän voi kertoa meille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laajalaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta virastosta. Jutta, ole hyvä. Ja, vielen dank. Ähm, Kiitos. Niin, minä tunnen tämän asian riittävästi, jotta voin ainakin esittää kysymyksen, voimmeko hyväksyä tämän näin, niin kuin me lausunnossa olemme esittäneet, ja kun kuten komissio on esittänyt. Komissio kesä, viiden vu, viime vuoden kesäkuussa teki tämän ehdotuksen, ja siinä on kyse viraston perustamisesta, joka tekee tämän, hallinnoi, hallinnoi näitä laaja-alaisia tietojärjestelmiä. Kuten puheenjohtaja jo sanoi, kyse on vapauden, turvallisuuden oikeuden alueesta. Mitä tämä siis tarkoittaa? Eli Schengenin tietojärjestelmä ja sen toisen generaation, ähm, eli siis to, kaksi järjestelmää sitten viisumi, tietojärjestelmä FIS sekä Eurodac. Tämä tietojärjestelmä jota käytetään Dublinin sopimuksen hallinnointiin, jolla siis helpotetaan sitä. Siinä on kyse turvapaikkahakemuksesta, jotka tulevat kolmansien maiden kansalaisilta. Tämä kaikki pitäisi siis yhdistää ja se pitäisi, tätä pitäisi hallinnoida yhdessä ainoassa virastossa. Tämä virasto komission ehdotuksen mukaan pitäisi rahoitusnäkymissä, joista, jo olemme, joista olemme siinä pitäisi siis saada 113 miljardia euroa. Tämä on, ei komission mielestä ole mikään ongelma, tämä, se, tämä, sillä se ei rasita marginaalia. Tämä tulee Eurodakin, Sisin ja Fisin näistä äm, otsakkeista. Kun siis katsomme tätä, ensimmäinen kysymykseni komissiolle olisi se, jos kun tarkistelemme tätä asiaa, että Eurodax, SIS ja FIS, kun laskemme yhteen niiden summan ja saamme summan 401 miljoonaa euroa, niin, ja tälle se, tulevalle virastolle annettaisiin vain 113 miljoonaa, niin mitä näille lopuille rahoille sitten tapahtuisi? Mitä teemme niillä? mitä tarkoitusta varten ne on tarkoitettu. Se olisi ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on, ja nyt tässä pyydän kyllä komissiota todellakin tässä paikan päällä tukemaan meitä. Olemme laajasti keskustelleet juuri siitä, että jos yleensäkin puhumme EU-talousarvion tulevaisuudesta, niin silloin meidän pitäisi ne synergia edut eurooppalaisella tasolla ja eurooppalaisen tason käsittelyssä, ne synergiat pitäisi huomioida kansallisissa talousarvioissa. Minä selitin, mitä tämä virasto siis tekisi, mutta se tarkoittaa myös sitä, se tarkoittaa myös sitä että kansallisilta tahoilta otetaan työtä pois. Niille, niille siis, niiden työtä helpotetaan, ja tässä pitäisi olla myös talousarviohelpotus mukana. Jos siis äm, päätämme tästä virastosta ja jos pelustamme sen, niin haluamme tietää, minkälaisia säästöjä se aiheuttaisi jäsenvaltioissa. Ei saa olla niin, että kuten aina virastoissa, ei saa olla niin, että työ siirretään eurooppalaiselle tasolle ja kaikki muut tahot tekevät, jatkavat työtään kuten aina ennenkin. Tässä siis toinen kysymykseni. Haluaisin tästä siis vaikutusten arvioinnin. Kolmanneksi, virasto sen jälkeen kun se on perustettu, sillä siinä pitäisi olla noin 120 työntekijää. Siis 120 työntekijää, jotka työskentelevät vain tälle virastolle. Mutta tällä hetkellä nämä, tällä hetkellä nämä tehtävät hoidetaan komissiossa – Nämä siis viraston tulevat tehtävät hoidetaan tällä hetkellä komissiossa. Mutta en ole missään löytänyt sitä, miten, missä virkoja mm, siirrettäisiin, siis käytännössä komissiosta tähän virastoon. Päinvastoin on niin, puhutaan siitä, että Eurodacissa ja, ja siis komission muissa yksiköissä otettaisiin nämä virat käyttöön, mutta mielestäni nämä kuuluvat siis virastoon. Siis kakkosesta ja FIS, FISistä pitäisi myös tulla siis ulkopuolisia työntekijöitä. Nekin pitäisi siis siirtää, eikä puhuta siitä, että nämä henkilöt menisivät virastoon. Neljänneksi haluaisin todellakin tietää, mitä komissio on tässä oikein ajatellut. Haluaisin vain kuulla komission mielipiteen tähän asiaan. Lopuksi vaikutusten arviointi, joka on komission velvollisuus ja jota vaadimme myös komissiolta. Halutaanko siis uusi virasto ja mikä tämän uuden viraston hyöty ja lisäarvo on komission yksiköiden, yksiköihin verrattuna? Tämä vaikutusten arviointi on melko vanha aika, vanhanaikainen, eikä ollenkaan ajantasan, Se on yli kolme vuotta vanha. Sitten hän monissa yksiköissä ei pelkästään, ja monissa tahoissa, ei pelkästään tässä meidän valiokunnassa, vaan myös kansallisessa parlamentissa on kritisoitu sitä, että tämä virasto tässä muodossaan ei vastaa tarpeellista tietosuojaa tarpeellisia tietosuojavaatimuksia. Mehän puhumme tällä hetkellä tietojen siirtämisestä ja tietosuojasta. Olemme keskustelleet tästä asiasta Yhdysvaltojen suhteen ja jatkamme keskustelua myös täällä, myös eurooppalaisella tasolla meidän pitäisi olla tiukkoja tietosuojan suhteen, vähintäänkin niin tiukkoja kuin olemme muiden kolmansien tahojen kanssa tehtyjen sopimuksen, sopimusten suhteen. Nythän meillä on siis tämä idea perustaa virasto, se on vanha idea, mutta sitten meillä on, on myös, meillä on perustettu myös taho, joka tukee turvapaikan hakemista. Tässä siis on ehkä päällekkäisyyksiä tämän uuden viraston kanssa. Ennen kuin annamme lausuntamme LIBE-valiokuntaan, tarvitsemme paljon tietoja komissiolta. Mahdollisesti muutamilla kollegoilla on myös lisää kysymyksiä komissiolle ja haluaisimme niin kaikkiin vastauksen. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Onko komissiolla mitään vastauksia tässä vaiheessa? Olkaa hyvä. Euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni, joka edustaa oikeus- turvallisuus- ja vapauksien osastoa ja näitä asioita ja pystyy vastaamaan täsmällisemmin, niin vastasin vain Haugille seuraavasta asiasta liittyen komission henkilöstöresursseihin nimittäin ja siitä, minkä paljon, miten paljon henkilöstöä siirretään virastoon. Toki komission ö, lähestymistapa on se, että systemaattisesti käytetään ö, olemassa olevia resursseja ja hyödynnetään komission tekemää työtä. Ja tästäpä johtuen komissio pitääkin sitoumuksestaan rajoittaa toimintaansa eikä pyydä uusia virkoja. Tällä tavalla haluamme henkilöstöresursseissa säästää. Mutta mitä tulee tähän VTO-kysymykseen, niin siihen ehkäpä kollega voi vastata. Kiitoksia. Ja olkaa hyvä, saat vastauksen puheenvuoron. Äh, äh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Esittelijä, pyrin vastaamaan kysymyksiinne yksi kerrallaan. Toivon, ettei mikään jää ilman vastausta. Kustannukset, joita tässä on painotettu ensinnäkin liittyen siihen, miten korkeat kustannukset liittyvät virastoon itsensä järjestelmiin. Ja vastaako tämä niitä kansallisia suunnitelmia, joita on laadittu. Sanoisin, että kustannukset ja rajoitukset vaikutukset, jotka alun perin otettiin esiin, liittyvät siihen, että perustetaan ja saadaan toimintaa virastoon. Tämä liittyy myöskin näiden järjestelmien luomiin kustannuksiin, joita keskus arvioi, mutta ei järjestelmien kehittelyyn. Tämä liittyy välineisiin ja oikeusperustaan eri järjestelmien osalta. Vissin kehittely siis Eurodac ja niin edelleen. Näiden kehittely kaikki liittyy toisen välineen oikeusperustaan. Samasta syystä kysymykset, jotka liittyvät siihen, mitä virastosta syntyisi kansallisia kehittelykustannuksia. Niitä ei synny, koska nämä kustannukset on katettu näiden järjestelmien oikeusperustan kanssa – Vissis kakkosen ja Eurodakin osalta. Tämä on tietenkin eri asia silloin, kun järjestelmät ovat toiminnassa ja virasto niitä lähtee hallinnoimaan, koska silloin syntyy kustannuksia, jotka liittyvät juuri viraston toimintaan. Henkilöstökysymyksiin liittyen vastaus ilmeisesti jo kuultiin, kun virasto lähtee toimimaan operatiivisesti, niin komission henkilöstö, joka tällä hetkellä tekee SISVIS ja Eurodac-työtä vähenisi. Vaikutusten arviointi tehtiin kyllä. Se loi pohjan nykyehdotukselle, joka nyt on pöydällä. Ratkaisu, joka tunnistettiin ajatellen oikeudellisia kysymyksiä ja rakenteita, keskitetty vai hajautettu ja niin edelleen. Näistä tehtiin vaikutusten arvioinnit. Ja nämä johtopäätökset on tehty suoraan vaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta – Miksi komissio ei hallinnoi, miksi virasto? Tämä on kysymys, jota analysoitiin perinpohjaisesti vaikutusten arvioinnissa. Siinä muistutettiin, että neuvoston ja parlamentin ja komission yhteinen kannanotto esitettiin silloin, kun SIS ja VIS oikeudellisesti hyväksyttiin, koska parlamentti, neuvosto ja komissio muussa yhteydessä ja myöskin vaikutusten arviointi muuten totesi sen, että Ainoastaan virasto voi hoitaa tämän tehtävän. Jäsenvaltiot yksin tai komissio eivät mitenkään voi hoitaa tällaisia kriittisiä IT-järjestelmiä. Tietosuojakysymykset. Tämä on kysymys, josta on keskusteltu live-valiokunnassa perinpohjaisesti silloin, kun ensimmäinen ehdotus oli siellä keskustelun kohteena. Vastaus on se, että tietosuojasäännöt ovat hyvin selkeästi jokaisen välineen oikeusperustassa ja virasto itse voi täysin noudattaa tietosuoja-asetusta ja virastoa valvoo tietosuojan valtuutettu myös. Ja tieto, jota käytetään, prosessoidaan siellä, on tietoa, jonka omaa tietty jäsenvaltio. Virasto vain hoitaa tätä järjestelmää, jota käytetään tiedon käsittelyssä. Yhteen toimivuuskysymykset olivat myös esillä. Tämä on ollut tärkeänä kysymyksenä esiin tullut asia ja mainitsisin, että tämä on estetty oikeusperustassa – näin uskomme, että tämä on tärkeä tapa turvata yksittäiset tiedot näissä järjestelmissä. Päällekkäisyys turvapaikkaviraston kanssa ei päällekkäisyyttä ole, koska tässä toimivallassa nykyviraston ja tämän uuden toimivallassa ei ole päällekkäisyyksiä. Jos on muita kysymyksiä, vastaan mielelläni. Kiitos esittelijä. Ich muss dann wirklich... Minun kyllä pitää selvyyden vuoksi vielä kysyä. Tämä on siis selvää. Tämä on täl, jälleen esimerkki komission elinvalhe tästä tällaista e- valheesta. Lewandowskihan sanoi, että te, teillä ei ole mitään henkilöstön määrän lisäämistä. Tämähän on yksinkertaista, jos ulkoistamme kaikki mahdolliset tehtävät ja sitten vapautuvat resurssit jaetaan muille yksiköille. Tietysti vain virastojen henkilöstö sitten aina kasvaa ja vahvistuu, ja komissiolla ei ole ollenkaan uusia virkoja. Minun mielestäni tämä on suuri valhe, mutta tähän ette voi mitään sille tähän, vain joudutte täällä nyt tänään keskustelemaan tästä. Mutta kysyin siis konkreettisesti niistä säästöistä, jotka jäsenvaltiot saavat, jos virasto perustetaan. Tällä ei ole mitään tekemistä sen rahan kanssa, jota tarvitaan viraston perustamiseen, tai sen rahan kanssa, jota tarvitaan tietojärjestelmien kehittämiseen. Jos niitä siis kehitetään eurooppalaisella tasolla, niin, niin jäsenvaltioiden niitä tarvitse kehittää. Haluaisin tietää, että sanoitte, että jäsenvaltioilla ei siis olisi säästöjä. Silloin ei ole mitään järkeä perustaa tätä virastoa. Jos se on vain, vain yksi taho, jolla vaan tuhlataan taas rahaa, niin miten voimme muka kannattaa tätä? Minä itse olen oppinut, että tämä keskus Ranskassa, jossa tiedot kerätään ja sitten, tämä, äm, sitten niiden kopio, niiden tallenne, että koko tämä systeemi toimii hyvin. Kysymykseni siis on, Onko tämä siis todellakin totta, että jäsenvaltiot eivät säästäisi rahaa? Teidän tarvitsen nyt vastata tähän, jos sanotte, että teidän pitää siis vielä tutkiskella tätä asiaa, niin se on kyllä aivan, aivan hyväksyttävää, mutta haluaisin kyllä tietää, että, että tämä, jos tämä virasto siis vain hallinnoisi ja se olisi, se, sitä sitoisi komission ohjeet täysin, ja tietysti myös komission oikeusperusta ja niiden toteuttaminen, niin silloinhan minun pitäisi, pitäisi vastustaa tätä virastoa, sillä tämä on vain toimeenpanovirasto. Näille kolmelle järjestelmälle silloin komissio on vain ehdottanut tällaista toimeenpanovirastoa. Meillähän on kaksi välinettä, jo, jos ne eivät voi tehdä siis mitään muuta kuin hallinnoida. Ja jos tämä on pelkästään virasto, niin silloin se pitäisi myös siinä muodossa perustaa. Très bien, merci Jutta. Je crois que... Kiitoksia Jutta. Jutta, kyllä tässä selvitti tätä poliittista ja rahoitus- ja talousarvio arvioonkin liittyvää problematiikkaa, joka, jonka tämä ehdotus aiheuttaa. Tämä valiokunta, samoin kuin LIBE-valiokunta, toki tästä äänestävät, mutta tässä vaiheessa ei vielä voida kertoa tarkistusten takarajoista, mutta esittelijän aikeena on se, että hän voisi kesäkuun alussa esittää ensimmäisen lausuntoluonnoksen niin, että voimme käydä vuoropuhelua sen sisällöstä ja sitten asettaa yhdessä live-valiokunnan kanssa aikataulun tarkistukseksi ynnä muuksi. No niin, kiitoksia Jutta. Nyt meillä on vielä kohta 14, nimittäin ennakkovaroitusjärjestelmää koskeva kertomus maatalouskysymyksissä. Tehän tiedätte, että komissio on ja sen agri-osasto on luvannut kertoa meille säännöllisesti siitä, miten määrärahoja on käytetty ja miten ta- takuu- ja ohjausrahaston varoja on käytetty. Tämä on nyt vuoden 2010 ensimmäinen kertomus, koskee vuoden ensi, kolme ensimmäistä kuukautta. Tämähän on erittäin tärkeä pala unionin kakkua tämä maatalousbudjetti. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Grazie Presidente. Mi permetto solo di fare una piccola cor- Kiitos puheenjohtaja. Pieni oikaisu vain äsken sanomaanne varhaisen varoituksen järjestelmissä hän on oikeastaan kyse siitä tiedosta, joka liittyy ensimmäisiin kuukausiin, oikeastaan tammikuun loppuun 2010. Itse asiassa jäsenvaltioiden ovat ylittäneet noin 33,8 miljoonaa euroa. Muun muassa voidaan katsoa yksittäisiä aloja. 433 miljoonaa euroa tulee muutoksista, jotka ovat olleet sovittavissa maitokiintiöiden ja muiden tulujen osalta. 350 miljoonaa euroa myös erityistarkoituksiin. Te mikä on tässä yllättävää ja haluaisinkin esittää tässä komission suuntaan kysymyksen. Tämä liittyy markkinoilla välintuloon. Sinne, että käytetään näitä varoja 74,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä oli suunniteltu. Varhaisen varoituksen järjestelmä on osoittanut sen, että ei tiedetä, voidaanko näitä lukuja käyttää siihen, että ennakoidaan tulevaa. Nyt haluaisin sanoa, että kun meillä on kausi, jolloin Euroopassa on nähty maanviljelijöiden ongelmat. Tuotteita on myyty paljon alhaisemmalla hinnalla kuin tuotannon hinta. Kyse on monista välimeren tuotteista, kuten öljy tai maissi. Lisäksi on varoja, joita ei ole käytetty markkinatoimiin. Eli toisaalta on hyvin paljon tuotantohinta alhaisempia myyntihintoja. Toisaalta on varoja, joita ei ole käytetty. Ja tässä yhteydessä haluaisinkin osoittaa kysymykseni komissiolle, miten näin on voinut käydä? Mitä sitten tulee suoraan tukeen ja varojen käyttöön? Tässä näemme leikkausta vajaa 90 miljoonaa euroa toivoisin, että komissio vahvistaisi tämän. Tuntuisi siltä, että tämä johtuu siitä, että suoria tukia ei ole maksettu Kreikassa talouskriisin takia. Tämä kriisi tietenkin on johtanut siihen, että menojen, menoja on jätetty maksamatta. Tämä on koskenut tietenkin myös maatalousmenoja. Haluaisin saada vähän yksityiskohtaisia enemmän komissiolta siitä, mitä sanotaan välintulon markkinoilla. Hinnat ovat olleet hyvin alhaisella tasolla. Miksi silloin on varoja, jotka on jätetty käyttämättä? Ja voidaanko vahvistaa, että ne resurssit, joita ei ole käytetty suoriin maksuihin, että se, että suoria maksuja ei ole maksettu, johtuuko se todella siitä, että maksuja ei ole annettu Kreikan maanviljelijöille, jotka ovat jo hyvin hankalassa tilanteessa ja suoraa tukea on vedetty pois. Onko näin? Kiitoksia. Kuka voisi vastata näihin esittelijämme esittämiin ajankohtaisiin kysymyksiin? Onko se budjettiosaston vai Agri-pääosaston edustaja? Se Agri. Agri. Donc la parole est à monsieur Agri. Herra Agri saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja Pyhyn lyhyesti. Niin voisitteko esitellä itsenne ihan pöytäkirjoja varten vain? Kyllä, Jenis Monk on nimeni. Olen DG Agrin budjettiyksikössä töissä. Mitä tulee tähän kreikkalaiskysymykseen? Kreikassa meillä oli informaatiojärjestelmien kanssa ongelmia viime vuonna. Silloinhan maanviljelijät eivät voineet hakemuksiaan syöttää sähköisesti siten kuin oli tarkoitus. Ja valvontasyistä emme halunneet mahdollistaa mitään maksatuksia ennen kuin hakemukset oli esitetty. Tämä oli ongelma Kreikassa. Nyt Kreikka on tehnyt kaikki maksut asianmukaisten asetusten mukaisesti, joten oli tilapäinen suorien maksujen viive Kreikassa. Mitä tulee markkinakuluihin? On ihan totta, että lievää alikäyttöä on tapahtunut kahdesta syystä pääosin. Ensinnäkin varojen käyttö lähtöaste on ollut hi- hitaampaa kuin olimme kaavalleet, mutta viime vuonnahan noin 96 prosenttia tästä ohjelmasta toteutettiin ja otaksumme, että tänäkin vuonna sama to- toistuu, joten tällainen tilapäinen viive on tapahtunut kyllä, mutta jäsenvaltion pitäisi voida palata asiaan vielä. Sitten maitosektori. Maitojen hinnathan ovat nousseet monien tuotteiden, muun muassa maitojauheen osalta, ja sen vuoksi vienti palautuksiin on turvauduttu ja siitä lisäkustannukset. Kiitoksia esittelijä, ei muita huomioita. Hienoa. Hyvä asia. Nyt ei olekaan muita esityslistan kohtia, joten muistuttaisin, että seuraava kokous on ensimmäinen ja toinen kesäkuuta ensimmäinen kesäkuuta meillä on hyvin paljon asiaa ja tehtävää. Meillä on ensinnäkin yhteinen seminaari budjetin valvontavaliokunnan kanssa ja iltapäivällä meillä on yhteistyökokous kansallisten parlamenttien talousarviovaliokuntien edustajien kanssa. Ja sitten toisena päivänä meillä on ihan normaali Normaali kokous, nyt kokouksemme päättyy. Pyytäisin, että koordinaattorit voisivat aloittaa välittömästi oman kokouksensa, jotta voimme edes muutaman minuutin ajan hyötyä tulkkaus, tulkkien läsnäolosta.